päivää kaikille. Hyvää. Hyvää iltapäivää. Siis pyydän istuutumaan. Meidän täytyy aloittaa tämä tärkeä tehti hetki parlamentin historiassa, mikä on siis kuulemistilaisuus, joka koskee rouva Ilva Johanssonia, joka on komission sen ehdokas. Haluan toivottaa hänet tervetulleeksi kansanvapauksen oikeus ja sisäasioiden valiokuntaan. Tervetuloa vielä kerran. Kiitos siitä, että olette paikalla. Ol. Haluaisin muistuttaa, että, muistuttaa, että miten tämä meny tulee tapahtumaan. Ensinnäkin liitteen seitsemän mukaan työjärjestyksessä, jossa on suuntaviivat komission hyväksymiselle parlamentin tulee arvioida komission ehdokasta heidän yleisten taitojensa, eurooppalaisen sitoutuneisuutensa ja henkilökohtaisen riippumattomuutensa perusteella. Sen lisäksi arvioimme myös hänen tuntemustaan hänelle suunnitelluissa tehtävissä, tässä tapauksessa siis sisäasioissa, ja samoin myöskin kommunikaatiotaitoja. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että parlamentti toimitti valmistelevan kyselyslomakkeen komission ehdokkaalle, jossa oli kaksi yhteistä kysymystä, jotka olivat puheenjohtajakokouksen laatimia, ja kolme erityistä kysymystä, jotka oli valmistellut meidän valiokuntamme, LIBE-valiokunta. Komission ehdokas vastasi kirjallisesti tähän kysymyslomakkeeseen, ja vastaukset on jaettu tämän valiokunnan jäsenille kaikilla virallisilla kielillä. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että oikeusjätevaliokunnalla ei ole ollut huomautettavaa tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Joten tämä keskustelu tulee tapahtumaan seuraavalla tavalla. Ensinnäkin komissiosen ehdokas esittelee asiansa avauspuheenvuorolla, jonka pituus on enintään 15 minuuttia. Sen jälkeen on aika kysymyksille ja vastauksille – enintään 25 jäseneltä tavallisesti yleiseen tapaan. Siis aloitamme kysymyksellä, jotka tulevat poliittisten ryh- poliittisilta ryhmiltä niiden painoarvon mukaan niin sanotun don't-järjestelmän mukaisesti. Kysymysvastausosuus Kullekin jäsenelle on viisi minuuttia ja sen koostumus on seuraava. Yhden minuutin kysymys, kaksi minuuttia aikaa vastata ehdokkaalla, sitten mahdollisuus jatkokysymykseen tai välittömään reaktioon, yksi minuutti samalta jäseneltä, joka kysyy kysymyksen, ja yksi vast- minuutti aikaa vastata tähän. Ja tämä kierros, siinä kysymykset esittävät poliittisten ryhmien edustajat. Sen jälkeen on toinen kysymyskierros, joka perustuu kysymysten jakautumiseen kaiken kaikkiaan eri poliittisille ryhmille, mukaan luottana myöskin sitoutumattomat jäsenet. Ja kuulemisen lopuksi komission jäsen ehdokas saa käyttää loppupuheenvuoron, jonka pituus on viisi minuuttia. Pitäkää mielessänne tätä aikataulua jo etukäteen. Pitää mielessä siksi, että meidän pitää varmistaa, että aikataulu ja puheaika, että niitä kunnioitetaan. Muuten joudun pyytämään jäseniä päättämään puheenvuoronsa välttääksemme puheajan ylittämisen. Toivon, että en joudu keskeyttämään keteen, joten toivon, että toimimme yhteistyön hengessä ja kiitos jo etukäteen, että ymmärrätte tästä. Tulkkaus täällä on <clears throat> varmistettu kaikille 23 kielelle. Tänne pitäisi puhua liian nopeasti niin, että tulkit voivat tehdä työnsä asianmukaisesti. Keskustelu välitetään parlamentin internetsivulla suorana ja on mahdollista myös nähdä nauhoitus tästä kuulemisesta samalla sivulla. Ja sitten vielä lopuksi. <clears throat> Tämä kuuleminen on erityisen tärkeää LIBE-valiokunnalle siksi, että tämä on ainoa kuuleminen, jossa LIBE-valiokunta on vastuuvaliokuntana. Tätä kuulemistilaisuutta emme jaa minkään muun valiokunnan kanssa tässä talossa. Ja tämä koskee täysin tämän valiokunnan toimivaltaa, etenkin kun on kysymys lainsäädännöstä täällä ja myöskin työstä, jotka liittyvät siis Lissabonin sopimukseen, eli me olemme erityisen päteviä kysymyksiä, jotka koskevat Euroopan unionin turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa, rajojen hallintaa ja Schengenin liittyviä politiikan alueita. Ja tärkeää on tietää mielessä myös, että EUn sisäistä turvallisuuspolitiikkaa, kun mukaan luettuna rajat ylittävä rikollisuuden torjunta, terrorismin torjunta ja Euroopan viranomaisen toiminnan käynnistäminen, joten odotamme mielenkiinnolla keskustelua näistä hyvin merkittävistä EUn politiikan alueista, jotka ovat haaste Euroopan unionin instituutioille ja jäsenvaltioiden hallitukselle, ovat olleet sitä viime vuosina, niin kuin olemme nähneet. Aloitamme nyt ja annan puheenvuoron komission ehdokkaalle Ylva Johanssonille hänen esitystä varten. Rova Johansson, tervetuloa ja Teillä on puheenvuoro seuraavien 15 minuutin ajan. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Minulla on ilo olla täällä vieraananne. Tiedän, että tästä tulee tiukka muutaman tunnen rupeama, mutta tiedän ja voin sanoa, että vaikka olenkin hermostunut, niin olen jännityksellä odottanut tätä. Tämä on demokratian ytimeen kuuluva tapahtuma. Te olette kansalaisten suoraan valitsemia edustajia ja teidän on järjestettävä kuuleminen ja todettava, kykenisinkö hoitamaan komissarin tehtävät vaiko en. Joten Tätä olen odottanut ja toivottavasti voin myöskin jatkossa tulevan viiden vuoden aikana keskustella teidän kanssa. Olen toiminut ministerinä Ruotsissa viidessä hallituksessa, kolmen pääministerin johdonalaisuudessa ja nämä ovat olleet aina vähemmistö hallituksia. Olen tehnyt yhteistyötä poliittisten ryhmien kanssa ja pyrkinyt löytämään yhdessä parlamentin kanssa kompromisseja. Ja tiedän, että tällaista kokemusta tarvitaan työssämme, jota teemme yhdessä. Vuonna 2015 Ruotsi otti vastaan enemmän pakolaisia kuin yksikään jäsenvaltio per capita laskettuna. Vuonna 2015 kolmas Kolmannes kaikista alaikäisistä ilman huoltajaa matkustavista pakolaisista tulivat Ruotsiin. Tämä oli melkoinen haaste. Pääministeri nimisi, nimesi minut hoitamaan tätä tärkeää tehtävää, eli koordinoimaan hallituksen toimia juuri hallinnoidaksemme maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä toimia. Olen ylpeä siitä, että Ruotsi kykeni tarjoamaan suojaa näinä aikoina niin monelle pakolaisille, ja että näin monet ovat kotoutuneet Ruotsiin ja myöskin kantavat kortensa kekoon talouttamme rakennettaessa. Mutta samalla kuitenkin noina aikoina kävi itselleni selkeä, selkeästi ilmi, että meiltä puuttuu maahanmuuttoon ja turvapaikkaan liittyvä toimiva eurooppalainen järjestelmä. Me tarvitsemme yhteisen pysyvän eurooppalaisen ratkaisun. Sen pitää olla ennakoitavissa sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle. Maahanmuutto, turvapaikka-asiat ja turvallisuusasiat ovat tärkeitä mutta minun on kuitenkin sanottava heti lähtökohtaisesti, että nämä ovat kaksi eri asiaa. Maahanmuuttoa ei pitäisi pitää lähtökohtaisesti uhkana turvallisuudelle. Turvallisuus liittyy vapauteen. Jokainen Euroopassa. Jokaisella pitäisi olla oikeus asua yhteiskunnassa, jota johdetaan oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja että kaikki viranomaiset tekevät kaiken voitavansa heidän suojelemiseksi ja taistelevansa niitä vastaan, jotka ovat uhaksi tälle vapaudelle. Turvallisuusuhat ovat myöskin uhkia yhteiskunnallemme. Mutta minun on myöskin todettava, että tulen tekemään kaikkeni, että nämä toimet, jotka liittyvät turvallisuuden vaalimiseen, eivät ole ristiriidassa niiden toimien kanssa, joilla tähän pyritään. Mitä tulee maahanmuuttoon, niin tulen tekemään kaikkeni löytääkseni sellaisen arvoihin perustuvan järjestelmän, joka toimii. Tiedän, että tämä ei ole helppi tehtävä, mutta haluan saada aikaiseksi maahanmuuttoon ja turvapaikkaan liittyvän uuden sopimuksen. Tämä tulee olemaan hankala harjoitus, mutta sanottakoon myöskin suoraan, että tässä meillä ei ole varaa epäonnistua. Meidän on saatava aikaiseksi yhteinen eurooppalainen maahanmuuttoon turvapaikkoihin liittyvä sopimus. Pitkä tie on käyty, mutta meillä on edessä suuria haasteita. Mutta minä uskon, että nyt olemme saaneet positiivisesti vauhtia aikaiseksi. Meillä on eurooppalainen lähestymistapa. Emme rakenna raja-aitoja, vaan, vaan yritämme rakentaa siltoja. Maahanmuutolla ja turvallisuudella on keskeinen osio poliittisissa suuntaviivoissa, koska juuri nämä asiat ovat lähellä kansalaisten mieltä. Maahanmuutto ja turvallisuus liittyy moniin asioihin sekä unionin sisällä että ulkopuolella. Me tarvitsemme johdonmukaisuutta ja koordinaatiota. Meidän on hoidettava maahanmuuttoasioita tehokkaasti ja ennakoivalla tavalla suojeten ulkoiset rajat ja varmistaen turvallisuus. Tämä on erittäin tärkeää, kun hoidetaan sisäasia salkkua. Mutta meidän on löydettävä yhteinen henki. Kompromissit ja yhteistyö ovat eurooppalaisen yhteistyömallin kulmakiviä. Ja näin aionkin tehdä työtäni. Tiedän hyvin, että te Euroopan parlamentin jäseninä ja tämän erittäin tärkeän valiokunnan jäseninä olette erittäin päteviä ja kokeneita työskentelemään juuri tämän mallin pohjalta. Euroopan unioni perustuu arvoihin ja tältä pohjalta meidän on työtämme tehtävä en ainoastaan puolusta näitä arvoja Euroopan unionin sisällä, vaan myöskin unionin rajojen ulkopuolella. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että demokratiaamme suojellaan suhteessa populismiin ja ääriliikkeisiin ja että me puhumme aina ihmisoikeuksista. Minä haluan tarttua sisäasioiden salkkuun liittyviin haasteisiin. Ei löydy yhtäkään salkkua, jota olisin halunnut enemmän kuin tätä. Olen iloinen siitä, että valittu puheenjohtaja on antanut minulle tämän vastuullisen tehtävän hoidettavaksi. Mitä tulee turvallisuushaasteeseen, niin tilanne muuttuu jatkuvasti ja meidän on sopeuduttava tilanteeseen. Minä yritän hoitaa asiat niin, että sisäiseen turvallisuuteen liittyvät aukot tilkitään ja että unioni on kykenevä toimimaan. Minä haluan löytää todella toimivan turvallisuusunionin, joka perustuu viime vuoden, viimeisen viiden vuoden aikana tehtyyn työhön. Tämä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntöä pannaan täysimääräisesti täytäntöön. Se tarkoittaa sitä, että kuilut kurotaan umpeen, turvallisuuteen liittyen, mitä tulee järjestäytyneeseen rikollisuuteen, huumausaineisiin, ihmisten salakuljetukseen, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Nämä ovat minulle erittäin tärkeitä asioita. Haavoittuvimmat ihmiset ovat usein rikollisuuden ohreja, ja minä uskon vakaasti siihen, että yhteiskunnan on suojeltava heitä, ja minä, jos kuka, tulen puhumaan heidän puolestaan. Teen väsymättä työtä sen hyväksi, etteivät terroristit voi suunnitella työtään, saada rahoitusta sille ja toteuttaa hyökkäyksiään. Meidän on taisteltava radikalisaatiota vastaan. Se on minulle tärkeä asia. Haluaisin kiittää TER-valiokunnan tekemää työtä ja sen ö, raporttia. Tältä pohjalta minä tulen tekemään työtä. Erittäin tärkeänä pidän lainvalvonta-alan yhteistyötä, varsinkin kun turvallisuushaasteet ovat muuttuneet. Meidän on tehtävä tässä yhteistyötä myöskin Europolin kanssa ja laajennettava sen roolia. Minä olen sitoutunut vakaaseen näyttöön perustuvan lähestymistapaan työtäni hoidetta, hoitaessani haluan soveltaa paremman lainsäädännön periaatetta silloin, kun uusia lainsäädäntöhankkeita tulen esittämään. Mitä tulee maahanmuuttoon, niin kuten hyvin tiedätte, niin keskustelut ovat olleet hankalia ja mielipiteitä jakavia. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistä, toimivaa, kestävää ja ennakoitavissa olevaa ratkaisumallia. Uutta pontta on löytynyt, kun uusi komissio on juuri astumassa virkaansa ja minä aion esittää uutta sopimusta, joka kattaa maahanmuuton ja turvapaikka-asiat. Alkuun haluan tietenkin keskustella kaikkien kanssa, kuunnella heitä ja löytää sieltä sen yhteisen tekijän tämänkin parlamentin kanssa, mutta myöskin yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa. Jos minut nimetään tähän tehtävään, niin aion välittömästi lähteä keskustelemaan kahdenkeskisesti jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja tulen tästä raportoimaan teille. Tulen käsittelemään asiaa laaja-alaisesti. Turvapaikkoja, laiton maahanmuutto, ulkorajojen vahvistaminen, palauttaminen, laillinen maahantulo, kotouttaminen ja yhteistyö Euroopan unionin ulkopuolisten kumppaneiden kanssa – Tämä on holistinen lähestymistapa ja se sisältää myöskin ajatuksen siitä, että katsotaan mitä ehdotuksia tällä hetkellä on pöydällä. Ja minulle on erittäin tärkeää, että myöskin sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikissa toimissamme. Olen tietoinen, että tämä valiokunta on tehnyt hartiavoimin töitä juuri eurooppalaisen hengen mukaisesti etsittäessä, etsittäessä turvapaikkakysymyksiin liittyviin välineisiin kantoja. Tämä on erittäin tärkeää työtä ja tähän meidän on nojauduttava. Meidän on tehtävä työtä solidaarisuuteen ja vastuullisuuteen perustuen. Se johdattakoon meidän työtämme. Minä haluan etsiä ratkaisumalleja, millä voidaan kui- tilkitä porsaanreikiä, jotka liittyvät turvapaikka-asioihin ja palauttamiseen. Meidän täytyy kunnioittaa niitä arvoja ja velvollisuuksia, jotka löytyvät kansainvälistä säännöistä, mutta ne, jotka eivät ole oikeutettuja jäämään tänne, heidän on palattava. Viime vuonna vain kolmannes palautettavista ihan oikeasti palautettiin. Me tarvitsemme uskottavan ja kestävän turvapaikkajärjestelmän, mutta sen pitää perustua inhimilliseen lähestymistapaan, eli on noudatettava palauttamiskielon periaatetta. Mitä tulee poliittisiin suuntaviivoihin, siellä korostetaan myöskin laillisia ja turvallisia EU-hun tuloväyliä. Minun mielestäni tämä kuuluu kokonaispakettiin ja meidän täytyy olla ylpeitä siitä, että Eurooppa on ottanut vastaan lähes 50, 15 prosenttia kaikista maahanmuuttajista. Mutta meidän täytyy kääriä hihamme, meidän täytyy katsoa, miten saadaan avattua humanitaarisia EU-hun tuloväyliä, tarjoten sitä niille, jota, jotka apuamme kaipaavat. Meidän täytyy myöskin muistaa, mikä on Välimeren tilanne. Ja yhtä lailla tärkeää on juuri tällainen sopimus maahanmuuttoon ja turvapaikkaan liittyen. Me tarvitsemme kestävän, uskottavan ja kestävän ratkaisumallin myöskin etsintään ja pelastustoimintaan liittyen. Meidän on pelastettava ihmishenkiä kaikin mahdollisin keinoin. Meidän on taisteltava vahvemmin myöskin ihmissalakuljettajia vastaan. Meidän on puututtava heidän toimintaansa ja myöskin tähän koko organisaatioon. Lopuksi saaneen korostaa myöskin sitä, minkälainen riski liittyy tämänhetkiseen tilanteeseen ja keskeiseen eurooppalaisen saavutuksen eli Schengenin alueeseen. Meidän täytyy nopeasti palata rajattomaan Schengenin alueen tilanteeseen. Toimiva sopimus maahanmuutosta ja turvapaikoista, vahvempi ulkorajavalvonta ja kansallisten rajojen valvonta ja myöskin meri- ja rannikkovartiosto sekä Frontex ovat tärkeillä tärkeässä asemassa. Ja minä todellakin toivon, että näin voidaan kitkeä ihmissalakuljetus ja muut toimet. Minun tavoitteenani on varmistaa, että maahanmuutto- ja turvallisuuspolitiikka palvelee kansalaisia. Se on tasapainoinen ja oikeudenmukainen, mutta myöskin meidän arvojemme mukainen. Olen toki tietoinen, että tämä on erittäin äh, vaativa salkku, näin on minulle viimeisen kolmen viikon aikana kerrottu, eli heti sen jälkeen, kun valittu puheenjohtaja minut tähän tehtävään nimesi. Mutta meidän on päästävä eteenpäin. Meillä ei ole epäonnistumiseen varaa. Eli tämä on minulle tärkeä asia, ja jotta asia hoituu, niin tarvitsen teidän apuanne, teidän asiantuntemustanne, jotta todellakin päästään eteenpäin. Joten mikäli minut nimetään tähän tehtävään, niin minulla olisi ilo ja kunnia hoitaa tätä salkkua ja tehdä kanssanne yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitos komission ehdokas Johansson tästä esityksestä. Ja nyt on aika antaa puheenvuoro valiokunnan jäseniä. Aloitamme koordinaattoreilla, jotka sitten ovat siis poliittisten ryhmien edustajia. Aloitamme puhelistan mukaisesti. Siis niin, niin ehdotetun esityksen aikataulun mukaan aloitamme kansanpuolen edustajalle, joka on tuumas B. Puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin aluksi toivottaa tervetulleeksi komissiosen ehdokkaan ja sen, että hän puhuu siitä, että meidän pitää puolustaa yhteiseurooppalaisia arvojamme. Toiminta se merkitsee myös sitä, että komission ehdokas tulee tukemaan myös eurooppalaista elämäntapaa. Kysymykseni kuitenkin koskee yhteistä eurooppalaista turvallisuuttamme. Me näemme, että meillä on suuria ongelmia aseiden, huumeiden suhteen, jotka tulevat yli rajojen. Ja voimme nähdä, että on lisääntyviä omaisuusrikoksia, Kysymys on liikkuvista järjestäytyneistä rikollisryhmistä, jotka liikkuvat kautta Euroopan. Joten kysynkin, mitä konkreettisia toimia komission ehdokas on valmis toteuttamaan? Oletteko valmis lisäämään budjettia Europolille? Oletteko halukas varmistamaan sen, että meillä voi olla keskus, joka toimii järjestetyltä omaisuusrikollisuutta vastaan? Puheenvuoro on teidän vastata, Rova Johansson. Paljon kiitoksia. Kiitokset edustaja Tope. Mielestäni on tärkeää taistella ja puolustaa omia arvojamme. Meidän ei kuitenkaan pidä olla naiveja. Unionin arvoihin kohdistuu hyökkäyksiä. Ensinnäkin oikeusvaltioperiaatetta kohtaan, vähemmistöjä kohtaan. Meillä on juutalaisvähemmistö, joka on taas peloissaan ihmisiä häiritään, mutta meidän täytyy muistaa, että nämä eivät voi itse päättää omasta tulevaisuudestaan, joten tämän komission tärkeänä tehtävänä on perusarvojen vaaliminen. Ja turvallisuus liittyy juuri tähän, sillä jos emme kykene taistelemaan oikealla tavalla järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, niin sitten käy niin kuin te sanoitte. Huumausaineet, räjähdysaineet, aseet liikkuvat rajojen yli ja vaikuttavat yhteiskuntaan myrkyn lailla. Kun kansalaiset eivät tunne tulevansa yhteiskunnan toimesta suojatuksi rikollisuudelta. Ja järjestäytyneen rikollisuuden toimijat ovat ammattimaisempia kuin koskaan toimiessaan, ja meidän on vastattava tähän eurooppalaisella tasolla, jotta kykenemme nujertamaan heidät oikealla tavalla. Silloin kun kyse on omaisuusrikollisuudesta, niin se on yksi keskeisimmistä tehtävän aloista, kun puhutaan siis Europolista. Europol on tästä päättänyt yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, joten tämä on jo yksi keskeinen toiminta-alamme. Reaction. reagoida. Niin, hyvä komission sen ehdokas. Ymmärrän, että te puolustatte yhteisiä eurooppalaisia arvoja, mutta voisitteko te hiukan selkeyttää sitä, että oletteko valmis myöskin tukemaan eurooppalaista elämäntapaa? Ja minusta on tärkeää myöskin, että komission ehdokas toteaa, että on tärkeää, että Europol keskittyy enemmän omaisuusrikoksiin, mutta kysymyksen keskuksessa olivat enemmän, oli enemmän se, oletteko te avoin keskustelulle sen varmistamiseksi, että me luomme erityisen keskuksen, joka pyrkii torjumaan omaisuusrikoksia Tämä ei ole mitään sellaista, mitä jokainen valtio ja hallitus tällä hetkellä pystyy tekemään. Ja kysymys turvallisuudesta, niin kyllähän totta kai pyritään varmistamaan se, että meillä on turvallisuutta rajoillamme. Voisi olla mielenkiintoista kuulla, jos teillä on aikaa vastata, niin että voisi hiukan enemmän puhua siitä, miten varmistatte turvallisuutta rajoilla. Floor is yours. Olkaa hyvä. Thank you very much, of course. Paljon kiitoksia. Tietenkin tuen eurooppalaista elämäntapaa. Kyse on arvoistamme ja on erittäin tärkeää muistaa, että meidän on taisteltava näiden arvojen puolesta. Tämä on se eurooppalainen elämäntapa. Ja olen juuri sitä mieltä, että tämä on komission keskeinen tehtäväkenttä. Mitä tulee omaisuusrikollisuuteen, suhteen, tarvitaanko keskusta vaiko ei, sitä vastaan taisteltaessa, no minä en nyt ole se, jonka pitäisi tänään vastata tähän, en ole vielä tässä tehtävässäni virallisesti, mutta meidän täytyy pohtia juuri sitä, että miten voimme saada Europolille riittävää rahoitusta ja mihinkä aiheisiin tulevina vuosina Europolin ja muiden tulisi tarttua. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollegamme Claude Moraes. Yksi minuutti. Hyvä komission jäsenehdokas, kuten sanoitte alkupuheenvuorossanne, teillä on kokemusta näistä asioista. Olemme nähneet hirvittäviä tapahtumia Morian pakolaisleirillä sunnuntaina, pelastustoimia siellä, mutta tehän olette olleet aivan etulinjassa hoitamassa tätä asiaa ja teidän salkkuunne näitä hyvin raskaita politiikan aloja liittyy ja siksi salkku on vaikea. Moneen kertaan olette sanoneet, että epäonnistuminen ei ole vaihtoehto, kestävän ratkaisun löytyminen siinä solidaarisuus on erittäin tärkeää. Näin te olette sanoneet monta kertaa lausunnoissanne. Mutta ongelmana on se, että täällä Euroopan parlamentissa me olemme vuosi onnistuneet saamaan kaikkiin avainkysymyksiin, Dubliniin, vastaanotto turvapaikanhakukysymyksiin enemmistön. Olemme onnistuneet läpi poliittisten linjojen rakentamaan enemmistön Euroopan parlamentissa, mutta neuvostossa kaikki nämä asiat ovat jumiutuneet. Tämä on meidän ongelmani. Mamme. Ja kysymykseni on se, mitä voisimme tehdä, jotta saisimme edistystä aikaan näissä kriittisissä asioissa? Rova Johansson. Mr. Morais. Paljon kiitoksia edustaja Morais tästä erittäin keskeisestä kysymyksestä. Tiedän toki, että parlamentti on eurooppalaisella tavalla kyennyt tekemään yhteistyötä ja löytämään kompromisseja yhteisiä ratkaisumalleja, mutta neuvostossa tilanne on ajautunut umpikujaan ja näin on ollut jo vuosien ajan, joten tehtävänä on saattaa meidät ulos tästä umpikujatilanteesta ja tehtävä kaikkeni avataakseni keskusteluväylät. Ensinnäkin keskustelen kaikkien jäsenvaltioiden edustajien kanssa kahdenkeskisesti, katsoen mitkä ovat heille ne tärkeimmät asiat, ehkä opittavaa, että asia voidaan katsoa myöskin eri kantilta ja löydettävä sitä kautta ratkaisumalleja. En tietenkään voi sanoa tässä vaiheessa, miten asiaa olisi hoidettava. Kuten sanottu, minun on ensin kuunneltava vastapuolia ja kerrottava parlamentille näistä vuoropuheluista, sillä te olette kyenneet toimimaan. Minulle on annettu tämä salkku ja tehtävä löytää uusi maahanmuutto- sopimus siitä syystä, että olen aika kokenut toimia, Olen onnistunut hoitamaan hankalejakin tehtäviä toimeksiantoja poliittisen uraani aikana. Ja tulen tietenkin jatkamaan tällä tavalla, mutta tarvitsen teidän apuanne ja varsinkin tämän valiokunnan kokeneita edustajia, mutta minä uskon, että tehtävä on hoidettavissa. Thank you. Back to you. Kiitos. Ja herra Murais vielä yksi minuutti. And I acknowledge, um, Commissioner Desi. Hyvä komission jäsenehdokas, uh, otan huomioon nämä positiiviset seikat tuossa alkupuheenvuorossanne, mutta voisinko nyt vielä esittää seuraavan kysymyksen teille? Kyllä, neuvosto todellakin on jumittanut kaiken ja pystyvät tekemään sen uudelleenkin, joten tätä sopimusta ei ehkä tule. Kysymykseni olisi tämä ottaen huomioon enemmistö äänestystavan ja sopimukset roolinne niiden vartijana. Onko tämä jotakin, mitä te voisitte pyytää jäsenmailta? Ja ellei näin ole, minkälaisia ehdotuksia me voisimme saada aikaan, jotta asia etenisi? Muutoin jälleen kerran tällä kriittisellä alalla, joka Euroopan unionin voi hajottaa tai yhdistää, epäonnistumme. I think first... Oikein paljon kiitoksia. Mielestäni on parempi, että löydämme sopimuksen maahanmuuttojen turvapaikka-asioihin liittyen, eli että samaan aikaan käsitellään useampia asioita. Tämä on mielestäni tärkeä asia etsittäessä yhteistä nimittäjää, mutta jos minut nimetään tähän tehtävään ensimmäinen marraskuuta alkaen, niin tietenkin lähden etsimään mahdollisimman laaja-alaista kompromissia – se on tietenkin tavoitteenaani, niin, eli että saadaan kaikki mukaan tähän hankkeeseen, mutta me tarvitsemme joka tapauksessa uuden sopimuksen. Thank you. Now... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Renew-ryhmän edustaja Edustaja Tudorakke, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Minun kysymykseni uh, koskee Schengeniä. Siitä on tullut Euroopan integraation symboleita ja yksi uh, kaikkein näkyvimpiä saavutuksiamme kansalaisten silmissä. Kuitenkin monet jäsenmaat ovat um, rajatarkastusten myötä kieltäytyneet Schengenin sääntöjä noudattamasta. Ja kun komissio oli toiminut, tämä on muuttunut legitiimiksi. Romania, Bulgaria ja Kroatia seuraavat sääntöjä, täyttävät Schengenin ehdot. Tämä parlamentti on johdonmukaisesti todennut niin monta vuosia. Meitä on pidätelty Schengenin porteilla ja odottelemme pitkällisen prosessin loppua. Kukaan ei tunnu tietämään, koska se loppuu tai kuinka. Äh, kirjallisissa vastauksissa te sanoitte, että Schengenin alueen täysi toiminta tulee olemaan osa maahanmuuttopakettia, mutta hyvä komission sen ehdokas Schengenin äh, säännöt ja henki Niitä on rikottu, niitä rikotaan nyt ja on rikottu jo yli kolme vuotta. Konkreettisesti mitä voisimme tehdä, että voisimme varmistaa sen, että Euroopan unionin yksi suurimmista saavutuksista ei vesity tai tule hukatuksi? kun neuvottelemme tästä maahanmuuttopaketista pitkällisesti. Rova Johansson. Kiitokset arvoisa edustaja Turratse tästä kysymyksestänne. Kuten avauspuheenvuorossanikin totesin, niin nopea siirtyminen täysimääräisesti toimivaan Schengenin järjestelmään ilman sisäisiä rajoja on erittäin tärkeä asia, niin kuin tehtävän kuvauksessanikin sanon. Tämä on minulle tärkeä asia. Se edellyttää myöskin keskusteluja niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka vielä soveltavat sisärajatarkastuksia. Niistä on päästävä eroon, mutta yhtä lailla meidän on muistettava, että tähän liittyy myöskin turvapaikkapakettiin liittyvät osiot. Tämänhetkinen tilanne tarkoittaa myöskin sitä, että nykyiset Dublinin säännöt eivät toimi tyydyttävällä tavalla. Eli nämä asiat liittyvät toisiinsa ja se pitää aina muistaa, mutta meillä ei ole varaa odottaa. Siitä olen kanssanne samaa mieltä. Mr. Tudorachi. Edustaja Tudorakke. Commissioner, I know that yes. Jo komission jäsen ehdokas, tiedän, että kyllä tai ei vastaukset eivät ole helppoja antaa tällaisessa kontekstissa, mutta Ylennyttä kyllä tai ei kysymystä. Aloitatteko rikkomusmenettelyjä niitä jäsenmaita vastaan, jotka yhä harjoittavat väliaikaisia rajatarkastuksia Schengenin sääntöjen vastaisesti, äh, kun odottelemme maahanmuuttopaketin toteutumista? Ja toiseksi, kuinka te tulette toimimaan ne neuvoston ja jäsenmaiden kanssa niin, että voisimme varmistaa Schengenin alueen toiminnan? Ja mikä on aikataulu tai onko sellaista näiden töiden osalta? Johansson. Rova Johansson. Uh, Kiitoksia. Toki voidaan aina lähteä rikkomusmenettelyyn. Se kuuluu komission tehtäviin. Näin voidaan aina tehdä, mutta jos aloitan työssäni ensimmäinen 11, niin aloitan ensin keskustelemalla jäsenvaltioiden kanssa, eli yritän hoitaa asiat ennen kuin ryhdytään minkälaisiin rikkomusmenettelyihin. Mitä tulee muihin kysymyksiin, aikataulutukseen ja siihen, miten meidän tulisi toimia, niin haluaisin palata siihen, kunhan olen ryhtynyt hoitamaan komissaarin tehtäviä. Sen jälkeen voimme jatkaa asian käsittelyä. Logos now. Vihreinen puolesta puheenvuoron saa nyt kollegamme <clears throat> edustaja Strick. Kiitos. <clears throat> Hyvä komission sen edokas. Uusi komissio keskittyy edelleenkin ulkoisen yhteistyöhön osana maahanmuuttopolitiikkaa, mutta saman aikaan nykyinen käytäntö Turkissa ja Libyassa herättää suurta huolestuneisuutta. Turkihan uhkaa, että se siirtää miljoona pakolaista takaisin Syyriaan huolimatta EUn ja Turkin sopimuksesta. Ja Libyan kanssa yhteistyö lisää riskejä siitä, että maahanmuuttajien riskejä oikeuksia varannetaan, koska heitä Oudossa olosuhteissa palautetaan takaisin Libyaan. Kirjallisessa vastauksessa sanotte, että katsotte, miten parhaalla tavalla voidaan seurata turvatoimia perusoikeuksien osalta kaikissa virallisissa, epävirallisissa ja rahoituksellisissa yhteyksissä kolmansien maiden kanssa. Tämä on tietysti hyvä asia, mutta miten uusiin toimiin ryhdytte tämän konkreettiseksi saavuttamiseksi ja miten vedätte parlamentin mukaan näiden tulosten aikaansaamiseen? Varmistatteko sen, että tähän seurantaan liittyy myöskin avoin, riippumaton arviointi ja tuletteko tekemään ja jakamaan meille tulokset tällaisesta vaikutusarvioinnista ennen kuin EU ryhtyy mihinkään yhteistyöhön, nimenomaan tarkistaa sen, että ei tapahdu mitään rikkomuksia. Kaksi minuuttia, Arvo Johansson. Paljon kiitoksia, edustaja Strix. Siinä olikin kysymyksiä Roppa Kaupalla. Mitä tulee Libyan tilanteeseen, se on kauhistuttava sekä pakolaisille, jotka ovat siellä jumissa aivan käsittämättömissä muissa kuin ihmisarvoisissa olosuhteissa. Näin vain on. Komissio ja EU tekevät kaikensa yhdessä UNHCRn ja IOMn kanssa saadakseen ihmiset pois Libyasta. Ja tähän liittyen puhuinkin tästä humanitaarisesta väylästä, eli että ihmiset pääsevät pois Libyasta ja että heidät voidaan tuoda Euroopan unionin alueelle ja uudelleen sijoittaa heidät. Mutta meidän täytyy tietenkin laskea jäsenvaltioiden halukkuuden varaan, eli että ovat valmiita uudelleen sijoittamaan ihmisiä. Uudelleen sijoittamisluvut ovat nousseet EU-ssa ja olen ylpeä siitä. Ja meidän tulisi jatkaa tällä tiellä. Näin voisimme auttaa ihmisiä ihan oikeasti, niitä, jotka ovat tällä hetkellä jumissa juuri Libyassa. Ostrik. Thank you, but... Kiitos. Mutta itse asiassa minä mainitsin Libyan ja Turkin esimerkkeinä yhteistyöstä – joka johtaa ma- maahanmuuttajien oikeuksien loukkauksiin. Tätä tulisi tietysti vähentää, tällaista vahingon syntymistä. Kysymykseni kuuluu, miten voimme varmistaa sen, että perusoikeuksia ei tällaisen yhteistyön tuloksena rikota? Jos olette vakavissanne vastauksessanne, kirjallisessa vastauksessa perusoikeudet, joita maahanmuuttajilla ovat olennainen avainkysymys ulkoisessa yhteydessä, voitteko tehdä tällaisia vaikutusarvioita ja harjoittaa rikmoonta seurantaa? Ja oletteko yhtä mieltä siitä, että tämä on välttämätöntä, jotta voitte pitää lupauksenne siitä, että perusoikeudet ovat peruskysymys? Ja oletteko valmis sitoutumaan tähän ja jakamaan tuloksenne tälle valiokunnalle? Tämä on meille avainkysymys. Ja toivon, että ei nyt saa mitään kiertelevää vastausta, vaan että todellakin pyritte vastaamaan konkreettisesti. Vahvistatteko sen, että olette valmis toimimaan tällä tavoin? Yksi minuutti. Let me first... Edustaja Strik toteaisin alkuun, että EUn yhteistyö Turkin ja Libyan kanssa, se ei vaikuta negatiivisesti maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin. Näitä oikeuksia poljetaan kylläkin, mutta ei tämän yhteistyön takia, vaan juuri yhteistyön avulla – me voimme auttaa maahanmuuttajia. Ja meidän tulisi jatkossakin tehdä sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Ja sopimuksen keskeinen osa-alue on se, että annetaan maahanmuuttajille mahdollisuus tulla unionin laillisesti. Eli siksi tarvitaan tällaisia yhteistyösopimuksia kolmansien maiden kanssa, kun puhutaan maahanmuutosta. Toki haluan sitouttaa myöskin parlamentin tähän työhön, kun tällaisia sopimuksia kolmansien maiden kanssa tehdään. Grupic puolesta herra edustaja Tardino, yksi minu- minuutti. Presidente puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä komission jäsenehdokas. Äh, minulla olisi kysymys, äh, joka liittyy edelliseen en saanut tähän vielä konkreettista vastausta. Te puhuitte näistä konkreettista kolmesta vastuullisuuden ja solidarisuuden periaatteesta. Me tiedämme nykyisin, että niitä ei ole täysin toteutettu maahanmuuttopolitiikan alla, ja tämä on johtanut siihen, että saapumissa maat ovat jääneet aivan yksin ratkomaan tätä ongelmaa. Haluaisin tietää nimenomaisesti, mitä te tarkoitatte, kun puhutte tasapainoisesta kompromissista? Äh, tässä meidän pitää löytää sellainen jakauma, joka on solidaarinen, vai onko tarkoituksena myöskin rajoittaa maahanmuuttajien äh, saapuvien määrää? Vai jaetaanko jonkinlaisen väliaikaisen äh, vapaaehtoisen neljän maan välisen äm, ähm, sopimuksen mukaan tätä taakkaa, kuten aikaisemmin? Rova Johansson, teillä on tilas vastata. Kiitoksia. En ole varma, ymmärsinkö kysymykseni nyt aivan oikein, mutta tehän voitte esittää vielä jatkokysymyksenkin. Jäsenvaltiot ovat eri tilanteissa – Maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus on työn alla ja meidän täytyy muistaa, mikä on unionin maantieteellinen todellisuus. Meidän täytyy löytää solidaarisuuteen perustuva mekanismi, jotta sijoittamispäätökset voidaan tehdä toimivalla tavalla. Mutta te tiedustelitte sitä, että pitäisikö meidän puuttua myöskin unionin rajojen ulkopuolella oleviin maahanmuuttajiin. Ymmärsinkö oikein? Voitte täsmentää. Haluaisin tietää nimenomaisesti, mitä te tarkoitatte, kun puhutte tasapainoisesta sopimuksesta. Haluaisimme ymmärtää, onko todellakin äh, tarkoituksena maahanmuuttovirtojen osalta harjoittaa äh, politiikkaa, joka äh, jakaisi pakollisesti taakkaa vai vapaaehtoisesti. Ja haluaisimme selvennyksiä tähän liittyen. Ymmärsit varmaan nyt. Of course, as I said, uh... Kuten jo totesin edustaja Moraesille, tämä on hankala tehtävä, eli löytää ratkaisumalli tähän neuvoston pattitilanteeseen. Enkä voi tietenkään antaa vastauksia kaikkiin kysymyksiin, kun en ole vielä tehtävää hoitamassakaan, mutta voin kuitenkin vakuuttaa teille sen verran, että solidaarisuusmekanismi ei ole mikään vapaaehtoisuusasia. Ei sen pitäisi olla. Kyllä meidän on autettava toisiamme Euroopan unionissa. Ja tämä konkreettisesti tarkoittaa sitä, että kunhan olen arvioinut tilanteen ja pohtinut, miten lähdetään etenemään muun muassa maahanmuutto- ja turvapaikkapaketin ja sopimuksen osalta, niin sitten katsotaan, mitä tehdään. Näli, Puusar. Lisäminuutti, olkaa hyvä. E joten tällä hetkellä me emme tänään vielä saa vastausta. Panemme tämän mieleen. Haluaisin vielä nopeasti tiedustella seuraavaa. Te puhuitte siitä, että me kunnioittaisimme tätä palautuskieltoperiaatetta ja oikeudenmukaisesta prosessia vaatimuksia. Mutta haluaisimme tietää, kuinka tämä toteutuisi erityisesti yksittäisten maiden kohdalla, jotka ovat etulinjassa. Kuinka Eurooppa ratkaisee tämän ongelman? Rova Johansson. Anteeksi, mutta voisitteko toistaa tämän kysymyksen. Äh, viittaan siihen, mitä te sanoitte vastauksissa, kirjallisissa vastauksissa te puhuitte siitä, että äh, tätä ähm, palveluskeltoperiaatetta ja reilun äh, prosessin periaatetta kunnioitettaisiin. Se, että me tämän reiluuden toteuttaisimme jokaisen maahantulijan kohdalla, jokaisessa maassa, tämä maksaa. Haluaisin tietää, Onko Euroopassa suunnitelmia tukea niitä maita, jotka erityisesti ovat etulinjassa taloudessa? Johansson? Yes, thank you. Uh... Kiitoksia. Jokainen jäsenvaltio on velvollinen käsittelemään turvapaikkahakemuksia ja varmistamaan, että henkilöt palautetaan tai jos heitä ei voida palauttaa palauttamiskielon takia. Tämä on jäsenvaltion vastuulla. Komissio voi auttaa ja helpottaa jäsenvaltioita tässä toiminnassa, mutta tämä ei ole mikään vaihtoehto. Kyse on periaatteellisista sopimuksiin kirjatuista asioista. Myöskin kansainväliset sopimukset velvoittavat meidät toimimaan näin. Jokainen jäsenvaltio hoitaa tämän tykönään, ei komissio, mutta me autamme toisiamme, me teemme yhteistyötä ja tästäpä syystä tarvitsemme myöskin tämän yhteisen sopimuksen. Se ryhmän puolesta nyt edustaja Procaccini, yksi minuutti. Good afternoon. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Rova Johansson, te sanoitte, että te olette valmis tukemaan väliaikaisia järjestelyjä niiden henkilöiden osalta, jotka pelastetaan Välimerestä. Näin te olette kymmenen päivää sitten allekirjoitettua Maltan sopimusta vastaan puhunut. Ja haluaisin toistaa, että tämä on rajattu määrä ja samoin, että tämä koskettaa, että tässä vain merestä pelastettu saavutettuihin. Ottaen huomioon, että vain 9 prosenttia saapujista saapuu Eurooppaan tällä tavalla, miten nämä muut 90 prosenttia henkilöistä käsitellään? Ja tämän lisäksi, kuinka te takaisitte sen, mitä Maltalla sovittiin, ei ole houkutteleva tekijä, joka saa lisää tulijoita kansalaisjärjestöjen tuella Eurooppaan tulemaan. Hyvä Johansson. Kiitoksia edustaja Prokasini tästä kysymyksestänne. Tämä Maltaa koskeva väliaikainen ratkaisumalli, joka hyväksyttiin maanantaina, se on siis väliaikainen ja siitä keskustellaan seuraavassa osaneuvostossa ihan ensi viikolla. Katsotaan sitten, ovatko useammat jäsenvaltiot hankkeessa mukana, mutta tämä on jo hyvä asia sinänsä. Tämä on siis väliaikainen sopimus, mutta edistystä. Se osoittaa, että jäsenvaltiot ovat halukkaita tekemään yhteistyötä ja etsimään ratkaisuja näinkin vaativalla alalla. Mutta sanottakoon, että tällaiset väliaikaiset sopimukset eivät korvaa etsintään ja pelastukseen liittyviä pysyviä ratkaisumalleja. Tämä on mielestäni selvää. Enkä ole kanssanne samaa mieltä sen suhteen, että ihmishenkien pelastaminen ja tuominen mantereelle olisi jonkinlainen maahanmuuttoa lisäävä tekijä. Thank you. Kiitoksia. Eli te sanotte, että te tulette tekemään töitä, jotta luotaisiin todellinen kestävä lähestymistapa pelastusoperaatioiden osalta. Malta-sopimuksen kaltaisten väliaikaisten ratkaisujen tilalle. Tässä puitteistossa eh, sanoisitteko te julkisesti, että vain ne, jotka sotaa tai vainoa pakenevat, otetaan Euroopan unionin vastaan, sulkien pois taloudelliset ja ilmastomaahanmuuttajat. Rova Johansson. Kiitoksia. Jokainen yksilö, joka hakee turvapaikkaa, hänellä on oikeus hakemuksessa käsittelyyn ja saada päätös siihen liittyen. Ihan sama, nauttiiko kansainvälisestä suojelusta vai ei, tai olisiko oikeutettu siihen, mutta sitä ei voi ennakkoon tietää. Mitä tulee talouspakolaisiin, niin tämän asian ratkaisu pitää hoitaa eri tavalla. Meidän täytyy löytää laillisia maahantuloväyliä laillisille maahanmuuttajille. Meidän demografinen rakenne muuttuu, me tarvitsemme työvoimaa lisää ja mielenkiinnolla olisin valmis pohtimaan uusia ratkaisumalleja, miten päteviä ihmisiä saataisiin Eurooppaan ja osallistumaan tähän järjestelmän rakentamiseen. Kiitoksia. Ernst. Nyt kuin ryhmän puolesta Cornelia Ernst. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen nyt hiukan hämmästynyt siitä, että ette puhunut kysymyksistä, jotka liittyvät äh, lainvalvontaviranomaisten yhteistyöhön. Ja kirjallisessa vastauksessa sanotte, että yksi prioriteeteistanne lainvalvontaviranomaisten yhteistyössä on se, että varmistetaan tarvittavat teknologiset innovaatiot, sanktiot sen takaamiseksi, että pystymme käsittelemään uusia ja tulevia uhkia. Kysymykseni kuuluu, mitä tarkoitatte teknologisilla innovaatioilla lainvalvontatoimessa? Voitteko antaa tästä joitakin esimerkkejä? Ja miten te haluaisitte varmistaa sen, että tällaiset innovaatiot eivät loukkaa perusoikeuksia ja perusoikeuksien suojaa? Olkaa hyvä, Rova Johansson. Thank you, Miss Ernst. Kiitokset, edustaja Ernst. Tämä on keskeinen ja tärkeä kysymys. Tässä kannattaa pitää mielessä pari tärkeää seikkaa. Ensinnäkin se, että kun uutta teknologiaa kehitetään, niin kyllähän niihin järjestäytynyt rikollisuus tarttuu nopeasti ja siksipä meidän täytyy toimiamme nopeuttaa ja taistella heitä vastaan. Rikollisuuden uhrit tai terrorismin uhreille emme voi sanoa, että me emme voi auttaa teitä, koska terroristit käyttivät uutta teknologiaa. Te ette tietenkään sanoneet tätä, mutta meidän täytyy vastata tähän uuteen haasteeseen. Mutta sanottakoon myöskin, että silloin kun kehitellään uusia mahdollisuuksia käyttää teknologisia innovaatioita ihmisten suojelemiseksi, niin yhtä lailla meidän täytyy muistaa, että meidän on suojeltava ihmisiä. Tärkeintä on, että me arvioimme tilannetta ja järjestelmiä, voidaksemme varmistaa, että ruohonjuuritasolla muutokset ovat nähtävissä, eli että ihmisiä suojellaan. Eli kyse ei ole vain ja ainoastaan sanahelinästä – vaan että saamme todellakin jotain aikaiseksi ihmisten hyväksi. Ja aina on vaalittava perusoikeuksia. Joskus se vaan unohtuu, mutta meidän täytyy aina muistaa tämä, myöskin silloin kun lähdetään aiheeseen liittyviä uusia ehdotuksia laatimaan. Edustaja Ernst. Want to be a little bit... Hiukan konkreettisemmin. Mitä te ajattelette esimerkiksi kasvojen tunnistusjärjestelmien käyttämisestä julkisissa tiloissa, julkisilla alueilla? Näitä kysymyksiä ei ole säädelty EU-tasolla vielä. Ja jossakin maissa ollaan kehittelemässä tällaisia seurantajärjestelmiä, jotka koskevat kokonaisia kaupunkeja, jotka perustuvat Äh, tällaisten äh, tekoälyn soveltamiseen. Jotkin taas ovat luopuneet tästä. Aiotteko edistää tällaista koordinoitua lähestymistapaa EU-tasolla? Rova Johansson. Thank you. Kiitoksia. Minun... Kiitoksia tästä kysymyksestä, edustaja Ernst. Tämä on ehkä hiukan liian yksityiskohtainen kysymys, johon minulle ei ole viisasta tänään heti vastata. Minun täytyy palata asiaan, kun äh, tilanne on konkreettisempi. Siis Johansson, now. Noin. Nyt on sitten jatkettava toisella kierroksella. Valiokunnan jäsenet haluavat esittää kysymyksiä teille. Tämä tapahtuu poliittisten ja ryhmien äh, suuruuden mukaisesti. Aloitamme edustaja Santa Lehosilla kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. Komission jäsen ehdokas. Viime vuosina on ollut hirvittäviä terroriskuja kautta Euroopan, mutta samaan aikaan monet iskut ovat poliisi- ja tiedustelupalvelut pystyneet estämään. On tullut erilaisia toimenpiteitä, joilla on voitu harjoittaa terrorismin vasta toimintaa. Kaikkia terrorismin muotoja vasta kaikki terrorismimuodot kuitenkin ovat edelleen erittäin tärkeää turvallisuusuhka. Toivon, että terrorismin vastainen toiminta tulee olemaan teille keskeinen tehtävä. Kysyisinkin, mitä te katsotte kaikkein suurimpana haasteena terrorismin torjunnassa ja miten tarttuisitte tähän haasteeseen? Ja etenkin, katsotteko, että nykyinen eh, laivalvonta-alan yhteistyö onko se rakenteeltaan sellainen, että se pystyy myöskin vastaamaan uusiin uhkiin, vai miten tarttuisitte sellaisiin uhkiin, joita hatuvat ulkomaiset taistelijat ja heidän perheensä, jotka palaavat Eurooppaan? Oletteko valmis esittämään uutta lainsäädäntöä terrorismin uhreja varten, vai katsotteko tässä yhteydessä muita konkreettisia toimia? Edellinen parlamentti oli yhtä mieltä siitä, että lisäponnistelut olivat tarpeet uhrien tarpeisiin vastaamiseksi? Mikä on vastauksenne, Rova Johansson? Thank you, Mr. Sa- Kiitokset, edustaja Sarsa Leijos. Mitä tulee terrorismin käsittelyyn, tämä on äärimmäisen tärkeä aihealue. Tiedustelitte sitä, että mikä on mielestäni tässä yhteydessä tärkein asia. No se on luottamus. Vastavuoroista luottamusta jäsenvaltioiden välillä kaivataan, viranomaisten välillä sitä tarvitaan, jotta voidaan taistella terrorismia vastaan. Meidän on tätä luottamusta vahvistettava, se on kaiken A ja O. Toki voimme auttaa toisiamme myöskin yhteen toimivilla järjestelmillä, asiantuntijaa, vaihdoilla ja muilla, mutta luottamus on kaiken A ja O. Enempää me emme voi tehdä, mutta tiiviimmän yhteistyön kautta tuloksia syntyy. Toinen asia taas liittyy radikalisoitumisen vastaiseen taisteluun. Tämäkin on erittäin tärkeä seikka. Tämä työ on tietenkin hoidettava kokonaisvaltaisella tavalla jäsenvaltiotasolla, mutta Euroopan unioni voi auttaa jäsenvaltioita tässä työssä asiantuntemuksellaan. Tämä on mielestäni tärkeä seikka. Mitä tulee terroristeihin, jotka palaavat kotimaahansa – Tietenkin jäsenvaltiot itse sitten vastaavat toimistaan. Komissio voi kuitenkin auttaa jäsenvaltiota tässä, eli auttaa yhteistyön helpottamisessa, jotta nämä ihmiset voidaan saada edes vastuuseen näistä terroristisista toimistaan. Saat ajatellaan minuutti, niin haluaisin hiukan lisäselkeytystä eräs kysymys, joka minusta on olennainen, kun me puhumme turvallisuusuhkista. Kirjallisessa vastauksessanne totesitte, että rajavalvonnan käytönoton tulisi olla yhtenä vaihtoehtona, mutta vain silloin, kun todellakin on tarpeen vastata vakavaan uhkaan. Mutta samaan aikaan kuitenkin sanotte, että tällaisen äh, sekundääristen liikkeiden suuri määrä on johtanut kyseenalaistamaan, äh, siitä kyseenalaistetaan Schengen. Katsotteko, että tällaiset toimet itsessään ovat äh, uhka turvallisuudelle? Ja voisitko, voidaanko niillä perustella sitä, että otetaan käyttöön tällaisia rajavalvontatoimia Schengen-alueella? Ja uskotteko, että Schengenin rajavalvontasäädösten uudistaminen voisi olla ratkaisu? Rova Johansson. Ähm. Edustaja Meidän täytyy ottaa toissijaisliikkeet huomioon, kun me suunnittelemme uutta maahanmuutto- ja turvapaikanhakupakettia. Mutta en usko, että tämä on ydinala, jolla terrorismia vastustetaan. Me huomaamme, että meillä on terroristeja, jotka ovat syntyneet Euroopassa. He eivät tule mistään Euroopan ulkopuolelta. Heitä myös syntyy täällä. He radikalisoituvat täällä. Eli terrorismin vastustaminen ei ole jotakin, missä me voimme luottaa vain rajavalvontaamme. Luonnollisesti tarvitsemme kuitenkin turvallisempia ulkorajoja monista syistä. Terrorismin vastustaminen on kuitenkin mielestäni monimutkaisempi asia kuin tämä. Johansson. Kiitos. Nyt sd ryhmästä edustaja Follat. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdokas totesi, että perusoikeuksien kunnioittaminen ja turvallisuus ja ovat kestäviä politiikan tavoitteita ja tosiaan täydentäviä, mutta ne ei kuitenkaan aina ole ollut kuten eri EU-lainsäädännön osista on todettu, että ne rikkovat perusoikeuksia ja ne on todettu EUn korkeimmassa tuomioistuimessa sellaisiksi, että ne ole päteviä. Min toimin ryhdytte, jotta kunnioitetaan perusoikeuksia ja miten varmistatte sen, että mikä tahansa uusi toimi, jonka otetaan käyttöön sisäisen turvallisuuden ja rajojen valvonnan alueella, tulee olemaan tällainen ja kestää myöskin tuomioistuinten kokeen. Ja yksi keskustelu, joka on käynnissä, joka liittyy teknisen Äh, lainvalvonnan äh, toiminnon ollut äh, salaaminen. Salaaminen on välttämätön välin elikin tässä maassa, mutta Oletteko sitä mieltä, että lainvalvonnan toimijoille antaa mahdollisuus tutustua salattuun kommunikaatioon? Veisikö se, voisiko se viedä luottamuksen online-palveluilta ja, ja kommunikaatiolta? Ja miten varmistaisitte tämän säilymisen Euroopassa? Hanson, your turn teidän vuoronne, edustaja Orva Uus Johansson. Paljon kiitoksia, edustaja Folat. Tämä liittyy läheisesti aiemmin esitettyyn kysymykseen. Toki minä teen teidän kanssanne yhteistyötä uusia ehdotuksia laadittaessa varmistaen näin, että valmistelutyössä kunnioitetaan heti lähtökohtaisesti perusoikeuksia eikä vasta myöhemmässä vaiheessa. Mitä tulee salaukseen, niin olen sitä mieltä, että silloin kun uutta teknologiaa kehitellään tai uusia mahdollisuuksia terroristeille ja rikollisille syntyy, niin meidän on aina pohdittava, että miten kykenemme pysymään vauhdissa mukana ja taistelemaan heitä vastaan. Mutta kuten sanoin jo aikaisemmin, asian hoidettavaa siten, että voimme vakuuttaa ihmiselle, ihmisille sen, että me löydämme tasapainoisen ratkaisumallin. Tarjoamme kansalaisille turvallisuutta yhtäältä, mutta samalla perusoikeuksia ja henkilötietoja suojaten. Tämä tasapainottelutehtävä on tärkeä. Meidän täytyy myöskin tietää, minkälainen vaikutus turvallisuuteen toimillamme on, jottemme tee jotain uusia päätöksiä, joita ei kuitenkaan pantaisiin täytäntöön ja joista ei syntyisi parempaa suojan tasoa. Mutta jos olemme vakuuttuneita siitä, että toimet johtavat kasvaneeseen turvallisuustasoon, niin silloin tasapainotila löytyy. Ja tämä tasapainon löytäminen, se edellyttää yhteistyötä teidän ja neuvoston kanssa. One minute. Polat. Niin, kirjallisen vastauksen toteatte, että arvion jälkeen voisitte katsoa, että päivitettäisiin Euroopan silloin, kun se on tarpeen katsoen sitä, että pitää tiukasti ottaa sääntöjä, jotka liittyvät Europolin toimivaltaan. Minkälaista päivitystä suunnittelette, joka ei edellyttäisi perustusopimusten muuttamista? Haluatteko katsoa, että eurooppalaisuus vastaisi myöskin asioita, joka koskee henkilötietojen suojaa Euroopan toimielinten taholta ja virastojen taholta? Minute, Mrs. Johansson. Edustaja Johansson. Äh, kiitoksia, edustaja Volat. Tämä on aihe, josta minun täytyy keskustella oikeusasioista vastaavan komission jäsenen kanssa, sillä olen sitä mieltä, että tämä on jaettua toimivallaa salkkujemme välillä. Mielelläni tällaisen keskustelun käyn kollegani oikeusasioista vastaavan komission jäsenen kanssa. It's a turn. ryhmästä nyt edustaja Asmani. Chair, Ms. Johansson. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Roa Johansson. Haluaisin keskuttaa maahanmuuton ulkoiseen ulottuvuuteen kanssanne. Kansalaiset odottavat yhä kärsimättöminä kestävää eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa. Oletteko sitä mieltä, että tämä politiikka pitäisi sisällä sen, että me nopeammin tarjoaisimme vastaanottotiloja ihmisille ja toimisimme myöskin alkulähtömaissa. Minkälaisia konkreettisia suunnitelmia teillä on laillisen maahanmuuton ajalla ja mitä te aiotte tehdä palautusdirektiivin uudistamisen suhteen ja ryhdyttekö kollegoiden kanssa tiivistämään kansainvälistä yhteistyötä, jotta voisimme kolmansien maiden kanssa tehdyn sopimuksin rajoittaa maahanmuuttoa ja ihmissalakuljettajien toimintaa samalla luoden laillisia mm, saapumisteitä Eurooppaan. Olisiko tämä mahdollista ennen kesää 2020 kollegoiden kanssa? No Johansson. Uh, Paljon kiitoksia edustaja Asmani. Toden totta, tärkeä kysymys tulen panostamaan palautuskysymyksiin. Kuten alustuspuheenvuorossanikin totesin, meillä pitää olla selkeämmät säännöt, selkeämmät prosessit, porsareijat on tilkittävä ja varmistettava, että laillisesti maassa olevat saavat jäädä ja laittomasti maassa olevien on poistuttava. Tällä saralla tarvitaan vielä kovempaa työskentelyä. Meidän on taisteltava ma- laitonta maahanmuuttoa vastaan ja tiivistettävä yhteistyötämme kolmansien maiden kanssa. Meidän on myöskin tartuttava näihin ihmisalakuljettajien toimintamalleihin. Kyse ei ole vain ja ainoastaan ihmisistä, vaan muitakin asioita salakuljetetaan. Kyse on järjestäytyneestä rikollisuuden muodosta, ja sillä kyllä tienataan aika paljon rahaa ja tähän liiketoimintamalliin niin sanotusti on puututtava. Yhdessä kolmansien maiden kanssa ratkaisuja on lähdettävä etsimään ja tietenkin teen tiivistä yhteistyötä varapuheenjohtajan kanssa, joka vastaa eurooppalaisen elämäntavan suojelusta. Hän koordinoi näitä toimia ja yhtä lailla teen yhteistyötä naapurussuhteista ja kansainvälisistä suhteista vastaavien komissaarien kanssa. Näin voimme ratkaisuja löytää. Ja minä uskon, että parempien ja uusien laillisten maahanmuuttoväylien kautta kaikki osapuolet hyötyvät. Me kipeästi kaipaamme monillakin aloilla päteviä työntekijöitä – ja meidän on vain varmistettava, ettei aivovuotoa pääse syntymään, mutta minä uskon, että kolmansien maiden kanssa tällaiset sopimukset saadaan työstettyä. Thank you. Lisäkysymys Johansson. Uh... Paljon kiitoksia, kiitoksia uh, Rova Johansson ehkäpä. Jotta tämä olisi konkreettisempaa, voisitteko kolme konkreettista toimea tuoda esiin, mitä tekisitte ennen kesää 2020. Renew Europe tulee arvioimaan teitä myöskin konkreettisen äh, agendan ja äh, konkreettisten tulosten perusteella. Tämähän on ainut tapa, jolla voimme ähm, kansalaisiamme palvella, ja tämä on tärkeä aihe kansalaisille, joten siksi haluaisimme konkreettisempia vastauksia teiltä. Johansson. Kiitoksia. Ymmärrän toki, että peräänkuulutatte tätä, mutta en voi antaa teille näitä esimerkkejä, mikäli minut vahvistetaan tähän tehtävään, niin tilanne on sellainen, että turvapaikkapaketti on ollut kolmen vuoden ajan pattitilanteessa. Minun tehtävänäni on lähteä tätä vyyhtiä avaamaan ja enkä, eikä olisi järkevää lähteä lupaamaan mitään konkreettisia tuloksia ensi kesään mennessä. En usko, että se olisi kovin realistista. Davids. Nyt takaisin kansanpuolueen Nyt on vuorossa edustaja Hidvegi. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja aion puhua Unkaria. Masoittaisen laittoman maahanmuuton koskevien toimenpiteiden yhteydessä meidän kokemuksemme taas ole tyrmistyttäviä. Kävi selväksi, että jäsenvaltioiden ponnisteluja Euroopan komissio arvioi eri mitalla. Näin esimerkiksi EUn ulkorajojen suojeleminen, joka osaltaan edistää koko unionin turvallisuutta, on sellaista, sitä ei katsottu solidaarisuutta heijasteleväksi toimeksi. Sen sijaan taas laittomien maahanmuuttajien vastaanottamista pidetään tällaisena. Oletteko yhtä mieltä siitä, että eurooppalainen vastuus ja solidaarisuus heijastuu yh- mahdollisesti myöskin siinä, että suojellaan EUn ulkorajoja laittomilta rajan ylityksiltä. Aiotteko komissiosina tehdä jotakin sen hyväksi, että nykyinen käytäntö loppuu ja että komissio katsoo samanvertaisina kaikkia eurooppalaisen solidaisuuden eri ilmaantumismuotoja. Aiotteko komissiosina tehdä jotakin myös sen hyväksi, että vastaisuudessa tullaan käsittelemään eri tavalla ihmisiä, jotka tulevat taloudellisista syistä maahanmuuttajina tai tänne tulevia pakolaisia. Kiitos. Ja vastauksena näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, Rova Johansson. Uh, thank you, miss. Kiitokset, edustaja Hitvigi. Alkuun todettakoon, että en ole samaa mieltä kanssanne, että nyt olisi maassa maahanmuuttotilanne päällä. 2015-2016 näin oli, mutta nyt maahanmuuttoluvut ovat samalla tasolla kuin ennen kriisiä. Enkä ole sitä mieltä, että soveltaisimme eri standardeja. Mutta mitä itse kysymyksine tulee, ulkorajojen turvaaminen, sen suhteen on selvää, että komissiolla on oma tehtävänsä. Se tukee jäsenvaltioita rajavalvontatoimissaan. Siksi me panostamme enenevässä määrin juuri Frontexiin yhtenä, jotta ulkorajat voidaan vielä paremmin turvata. Ja komission ja viraston rooli on se, että työtä tehdään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, koska jäsenvaltioilla on oikeus suojella omia rajojaan. Yeah. Edustaja Hidvegi. Kiitos puheenjohtaja. Kysyisin kuitenkin jatkokysymyksenä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, lähtömaiden, alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden kanssa. Mihin konkreettisiin toimiin te voisitte kuvitella komissiossa ryhtyvänne toimijaksenne yhteistyössä näiden maiden kanssa ajatellen sitä, että tämä parlettikin päätöksen rahoituksen puitteissa, että vain 5 oli sellainen 5 prosentin äh, katto tällaisiin ohjelmiin, että sen sijaan taas komission omat asiantuntijat käsittääkseni arvioivat, että ainakin 15 prosenttia tarvittaisiin tälle rahoituskaudelle. Ei, Mrs. Johansson. Rova Johansson. Äh, Kiitokset edustaja Hitzvegi tästä jatkokysymyksestänne. Todettakoon, että mitä tulee sopimuksen kolmansien maiden kanssa, niin aina tapa, toimitaan tapauskohtaisesti yhteistyössä varapuheenjohtajan ja eri komissaarien kanssa yhteistyötä tehden. Mielelläni palaan tähän asiaan tuonempana keskustelussa teidän kanssanne. sd ryhmästä edustaja Fajon, yksi minuutti. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Johansson. Palaisin Schengeniin sillä todellakin olen sitä mieltä, että se on uhan alla nykyisin. Te äh, teitte selkeän yhteyden yhteisen eurooppalaisen maahanmuutto- ja turvapaikanhakujärjestelmän ja toisaalta täysin toimivan vapaan liikkuvuuden Schengenin alueen välillä. Kirjallisissa vastauksissa te sanoitte, että täysin toimiva Schengenin alue tulee olemaan avainroolissa uudessa maahanmuuttopaketissa. Ottaen huomioon, kuinka vaikea tilanne on, kuinka monimutkaista on löytää ratkaisu eurooppalaiseen maahanmuuttopakettiin, kun neuvostossa tilanne on melkoisen ähm, kaoottinen. Uskotteko se, että, että ähm, maahanmuuttopakettiin liittämällä Schengeniin voisitte sitten esittää nimenomaan Schengeniin liittyvää uutta lainsäädäntöä? käyttöä. Tarkoittaako tämä siis sitä, että tämä nykyinen äm, aloite, joka on parlamentissa jo ensimmäisessä käsityksessä ollut, vedettäisiin pois? Kuinka kauan, kuinka kauan annettiin jäsenmaiden yhä rikkoa sääntöjä. Sehän on aivan laitonta ja mahdotonta hyväksyä, mitä nyt tapahtuu. Thank you, miss. Vastauksenne. And, uh, Paljon kiitoksia edustaja Fajon. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Nyt minulle tarjoutuu mahdollisuus tarkennukseen. Schengenin ja toimivan yhteisen turvapaikkajärjestelmän välillä on yhteys. Ja tilanne on sellainen, että nykyiset Dublin-säännökset, niitä ei vain noudateta. Eli linkki on tässä. Mielestäni on helpompi lähteä ratkomaan asioita suurempina kokonaisuuksina, mutta meillä ei ole varaa odottaa Schengenin osalta, jos muiden asioiden ratkominen vie paljon enemmän aikaa, eli nämä eivät saa ikään kuin jarruttaa toisiaan, mutta kokonaispakettikin voidaan saada aikaiseksi, kun nyt on päästy niin hyvin vauhtiin. Eli yhteyksiä kyllä näiden asioiden väliltä löytyy. tärkeää ja vaikeaa työtä olette tehneet näiden aiheiden tiimoilta, eli turvapaikka-asiapaketin tiimoilta. Kiitokset tekemästänne työstä ja toivottavasti siltä pohjalta voidaan jatkaa. Jos haluan pattitilanteen ratkaista, niin se edellyttää kahdenkeskisiä neuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa, joten tässä vaiheessa en voi luvata, mitään muuta kuin, että toivon, että jatkamme asian käsittelyä, mutta mitään en voi luvata. Kiitos. Ja nyt lisäminuutti, edustaja Fajon. Toivon kuitenkin joka tapauksessa, että te ette salli näiden laittomien menettelyiden, joita on esiintynyt yli kolme vuotta pitempään, jatkua, sillä te sanotte, että te tuette kaikkia niitä jäsenmaita tai että rikkomusmenettelyt eivät ole teille prioriteetti, mutta toisaalta äh, te haluatte kuitenkin suojella Schengenin aluetta vapaata liikkumista. Ja toisekseen, äh, koska seuraava Schengenin laajentuminen tapahtuu, tapahtuuko tämä Kroatiassa, onko tämä tekninen vai oikeudellinen prosessi? Esimerkiksi jos jokin maa epäonnistuu oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisessa. Kiitos. Kiitoksia. Minun on palattava tähän myöhemmässä vaiheessa. Eli kun puhutaan Schengen-alueen laajentamisesta. Tähän on siis palattava myöhemmin. Mutta kuten jo aiemminkin totesin, rikkomusmenettely on aina yksi vaihtoehto, jota komissio voi soveltaa, mutta mielestäni uutta kautta komission ei kannattaisi aloittaa rikkomusmenettelyillä, vaan keskustelemalla jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Nyt vuorossa ovat taas vihreät. Edustaja Erik Markvad, minuutti, olkaa hyvä. Yes, I'm over here. Minä olen täällä ja esitän kysymykseni saksan kielellä. Viime vuosina olemme nähneet, että on hyvin yksinkertaista maahanmuuttajataustaisia ihmisiä pelotella puheilla. Olemme saaneet nähdä, että puhutaan ma- massamaahanmuutosta, vaikkei sitä itse asiassa voida nähdä. Ja minusta oli tärkeää, kun sanoitte, että voimme olla ylpeitä siitä, että autamme ihmisiä, jotka ovat hätätilanteessa. Ja on tärkeää, että myös totesitte, että kansalaisjärjestöt Välimerellä, jotka harjoittavat meripelastusta, eivät ole mikään tekijä, joka houkuttelee lisää ihmisiä, koska en voi puhua niin kuin tavoitteemme olisi, että Euroopan ulkorajat muuttuisivat vaarallisemmiksi kuin sisällissotaa käyvä maa Libya, jotta kukaan ei saisi päähänsä paeta tuosta maasta, jossa käydään sisällissotaa. Joten on tärkeää, että teemme selväksi sen, mistä voimme olla ylpeitä. Mutta voimmeko me olla todella ylpeitä tilanteesta Välimerellä? Tämä on yksi kysymys. Ja voimme, voisimmeko tukea paremmin kansalaisjärjestöjä Välimerellä? Mikä on teidän konkreettinen suunnitelmanne, jotta meripelastus Välimerellä varmistetaan jälleen valtiollisilla aluksilla? Minuutti, kaksi minuuttia vastataan. Thank you, Mr. Kiitokset edustaja Makvat. Tänä vuonna yli 900 ihmistä on menettänyt henkensä välimerellä. Tämä on jatkuva, kestävä katastrofi. Meidän on estettävä ihmisiä nousemasta näihin laivoihin ja veneisiin. Meidän on tarjottava heille laillisia tuloväyliä EU-hun ja meidän on estettävä ihmiskaupperin toimet. Vaikka luvut ovat pienentyneet suhteessa viime vuoteen, niin luvut ovat silti karmaisevat. Minun tehtävänäni on puuttua salakuljettajien toimiin, tarjottava ihmisille toisenlaisia vaihtoehtoja kuin veneisiin astuminen. Mutta toki meidän on kehitettävä myöskin etsintä- ja pelastuspalvelujamme. Jäsenvaltioiden ja muidenkin on aina pelastettava ihmishenkiä. Mitä tulee kansalaisjärjestöjen toimintaan, niin tiedän, että parlamentti on pyytänyt selkeyttäviä suuntaviivoja – todellinen humanitaarinen apu, sitä ei koskaan saisi kriminalisoida. Siihen olen valmis paneutumaan ja siltä pohjalta uskon voivamme edistyä. Herra Markvart, vielä yksi minuutti. Um, ja, Niin, Tiedän, että tämä kenties olisi se paikka, jossa voi antaa konkreettisia vastauksia. Ehkä se on vaikeaa, mutta on vaikeaa myös ihmisille, jotka ovat sisällissotakävässä kävässä maasta Libyassa, jotka eivät tänne mitään muuta tietää ulos kuin kiivetä tuollaiseen veneeseen ja paetakseen sieltä. Menettävä selväksi se, että joka päivä ihmisiä hukkuu ja että me parlamenttina kenties voimme odottaa, että ei pelkästään katsota, saadaanko kenties jotakin aikaan, vaan että kenties äh, luvataan, että kehitellään suuntaviivoja, jotka tekevät humanitaarisen avun sellaiseksi, että siitä ei rankaista, että lupaa tekevänsä kaikkensa, että edes tilannetta, joka jo oli ilman jäsenvaltioita, jotta Frontex-tilan alukset pelastivat ihmisiä ja äh, nämä kansallisjärjestöjen alukset saavat pelastaa ihmisiä ilman, että kapteenilla oli vaaraa joutua siitä päätymisestä vankilaan. Jos haluatte tehdä minut iloiseksi, niin sanokaa, että haluatte palauttaa tämän tilanteen ja että konkreettisesti sanotte, mitä te aiotte tehdä. Danke vielmals. Kiitos vielä kerran. Ja nyt Java, lisävastaus. Marquardt. Kiitokset edustaja Makvaat. Pakolaiset, jotka ovat jumissa ja elävät kauheissa, sietämättömissä olosuhteissa, joissa kenenkään ei pitäisi Viroa Libyassa. Heidän ei pitäisi lähteä koskaan Välimeren reittiä pitkin eteenpäin. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä muiden humanitaaristen järjestöjen kanssa ja toimijoiden kanssa ja löytää näitä väyliä ja panostaa juuri uudelleen sijoittamiseen. ID. ID-ryhmästä herra Peter Kofod. Olkaa hyvä, minuutti. Kiitoksia. Minä tulen puhumaan tanskaa. Som øh, dansker så ser jeg med stor bekymring på den kaotiske situation. Kiitoksia. Olen erittäin huolestunut tilanteesta, jonka on aiheuttanut Ruotsin hallituksen politiikka. Tämä on aiheuttanut erityisesti äärimuslimien ilmiön nousun Tanskassa. Tämä on todellinen ongelma. Ähm, Roa Johansson, te olette ylpeä toiminnastanne, mutta te olette se, joka on luonut tämän erittäin vaikean tilanteen Ruotsissa ja Tanskassa. Me olemme erittäin huolissamme siitä, mitä Ruotsissa tapahtuu ja siksi me olemme tai haluaisimme harjoittaa rajatarkastuksia rajallamme. Rikollisuus on aivan ryöstäytynyt alueellamme käsistä. Jos teistä tulee komission jäsen, onko teillä tarkoitus äh, tämä hirveää politiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa, jota te olette harjoittaneet Ruotsissa, äh, viedä ulkomaillekin. Me olemme tätä vastaan. Tanska on yksi niitä maita, joka on palauttanut rajatarkastukset rajoilleen. Ää... Äh. Kiitokset edustaja Kofot. Sanottakoon alkuun, että en ole samaa mieltä kanssanne Ruotsin tilanteesta. Ja toistan sen, että olen ylpeä siitä, että Ruotsi on voinut ottaa vastaan niin monta ihmistä maahanmuuttokriisin aikana, mutta silloin tajusin, että tämä ei ole kestävä ratkaisumalli. Me tarvitsemme eurooppalaista yhteistä järjestelmää, joka hallinnoi maahanmuuttoasioita paljon paremmin kuin tähän asti. Tämä on mielestäni ihan selvä asia on tietenkin selvää, että en toimi Ruotsin komissaarina tai aja Ruotsin politiikkaa, vaan olen eurooppalainen komissaari ja ajan eurooppalaisia ratkaisumalleja yhteistyössä teidän kanssanne ja neuvoston kanssa ja muiden komission jäsenten kanssa. you one more. Ja teillä on vielä minuutti, herra Koffert. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ei ollut vastaus kysymykseeni. Jos teistä tulee komission jäsen, voimmeko me Tanskassa yhä pyytää sitä, että rajatarkastukset palautetaan, sillä meillä on aikomus näin tehdä. Tanskalaiset kansalaiset, ainakin ne, jo, jotka ovat äänestäneet ja ne, jotka ovat nyt Tanskan parlamentissa, tukevat ajatusta, että meillä olisi vielä tarkastukset sisärajoillamme. Komission jäsenenä, tuletteko te sanomaan tanskalaiselle politiikolle, että tämä ei ole mahdollista vai kuinka tämähän on aivan legitiimi tanskalaisten kansalaisten pyyntö. Emmekö voi jatkaa näin? Thank you. We have already... Paljon kiitoksia. Asia on käsitelty jo useamman kysymyksen yhteydessä. sisärajatarkastukset eivät ole Schengen-säännöstön mukaisia. Siksi meidän on palattava täysimääräiseen Schengen-järjestelmään ja se on mielestäni ihan selvä tehtävä, joka löytyy toimisantokirjastani. Nyt ECR-ryhmän puolesta edustaja Jorge Buzale. Yksi minuutti. Puheenjohtaja on puhua Espanjaa. Hyvä ehdokas vas- kirjallisessa vastauksissanne tälle valiokunnalle. Te toteatte, että teillä on tärkeää se, että perustetaan henkiä välimerellä ja että kansallisuudella tässä on tärkeä tehtävä. Ja yksi tavoite teidän komissiolle tulee olemaan se, että lopetetaan myöskin tämä salakuljettajien kaupamalli. On varmastikin monenlaisia näkemyksiä, jotka liittyvät julkiseen mielipiteeseen Espanjassa ja Italiassa. Ja on todellakin voitu nähdä, että on vakavaa yhteistyötä joidenkin kanssahistorien ja mafioiden välillä, jotka harjoittavat ihmiskauppaa välimerellä. Mikä tulee olemaan teidän kantanne? Mitä aiotte tehdä komissiossa? Uskotteko, että komissio voi jatkuvasti toimia vastoin jäsenvaltioiden päätöksiä vai tuleeko se kunnioittamaan jäsenvaltioiden päätöksiä? Vastauksenne, Rova Johansson. Uh, thank you, Mr. Buksha. Kiitokset, edustaja Buksaade. Mielestäni on tärkeää kunnioittaa todellista humanitaarista avunantoa merellä. Monet humanitaariset järjestöt näin tekevät ja mielestäni he tekevät erinomaista työtä. Mutta tätä ei pidä sekoittaa salakuljettajien touhuun. Kuten aikaisemmin jo totesin, niin parlamentti on pyytänyt suuntaviivoja siihen liittyen, miten tehdään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Minä olen valmis panostamaan siihen. Me voimme yhdessä tarkastella asiaa, voitaisiinko tältä pohjalta jatkaa työskentelyä ja muovata näitä mainittuja suuntaviivoja. En tiedä, vastasinko kysymykseen. Edustaja Bushade. Minusta te ette vastannut kysymykseeni selvästikään. Kysymys kuuluu, onko näissä ehdotuksissa, joissa, jotka oli, jos jäsenvaltio hallinnollisesti tai juridisesti on tuominnut yhteistyön, joita jotkin kansalliset ovat harjoittaneet näiden mafioiden kanssa, jotka harjoittavat ihmiskauppaa Välimerellä. Mikä tulee olemaan komission kantaa? Tuleeko se kunnioittamaan sitä, mitä on tässä helpottamassa direktiivissä? Onko silloin jäsenvaltio se, joka tulee toteuttamaan seuraamuksen vai tuleeko komissio sitten erilaisilla tavoitteillaan pyrkimään puuttumaan siihen, mitä itsenäiset me ovat itsenäiset päätökset, joita jäsenvaltiot on. Ja kuten molemmat kuuluvat ovat todenneet, että kysymys on, tai ensisijaisesti pitäisi toimimaan nimenomaan turvallisuuden puolesta Euroopassa ja, ja, ja useamme, tämä koskee useampia jäsenvaltioita, joilla on ulkorajoja. Jälleen kerran te. Uh, Kiitoksia. Jäsenvaltioiden tulisi toki rangaista ihmissalakuljettaja. Tietenkin sehän on lainvalvontaviranomaisten tehtävä saada salakuljettajat edes vastuuseen, mutta ne, jotka tarjoavat apua kaipaaville humanitaarista apua, heidän toimiaan ei pitäisi kriminalisoida. Hanson. Kiitos. Ja nyt siirrymme kansanpuolueeseen jälleen kerran. Ja nyt edustaja Leena Dupont, yksi minuutti. Ja, vielen dank, äh, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission ehdokas. Tähänastinen keskustelu on tehnyt selväksi sen, että turvapaikka ja muuttoliikekysymykset ovat tärkein osa teidän salkkua. Te itse puhuitte siitä, mainitsitte siis hetken, jossa nyt ollaan, eli siis uusi äh, lainsäädäntö, eli uusi komissio, jonka kokoopanosta parlamentti tulee äänestämään keskustelussa tapahtuu liikettä, mutta minulle vielä ei ole ollut tarpeeksi konkreettisesti se, mitä olette vastanneet. Vielä kerran lisäkysymys, voimmeko me odottaa pikaisia ehdotuksia konkreettisista ehdotuksista kenties ensimmäisen sadan päivän aikana, ja jos näin on, miltä ne tulevat näyttämään? Ymmärsin nyt sen, että te, että te ette aio nyt koota täysin uutta pakettia, ja jos on näin, niin mitä esityksiä tulette edelleen viemään eteenpäin ja miltä menettely tulee näyttämään suhteessa parlamenttiin? Nyt teidän vuoronne, Rova Johansson. Kiitoksia edustaja Dupont tästä kysymyksestä. Te tulette saman konkreettisen vastauksen. Nimittäin minun ensimmäinen äh, tehtäväni on purkaa tämä jumutunut äh, tilanne, jotta voisimme löytää maahanmuuton ja turvapaikan haun alalla ratkaisun. Tämä tulee olemaan vaikeaa ja muut ovat yrittäneet tätä ennenkin, joten en voi luvata teille, äh, minkälaisia uusia ehdotuksia tulee. Voin luvata, että minä lupaan niiden ehdotusten äh, tiellä jatkaa, jotka ovat edelleen parlamentissa pitkälle, mutta en konkreettista vastausta vielä voi antaa. Tämä on jotakin, mikä meidän täytyy päättää, äh, kun olemme käyneet vuoropuhelua jäsenmaiden kanssa, että löytäisimme mahdollisuuden purkaa tämä jumiutunut tilanne. En usko, että ensimmäisen sadan vu- vuorokauden aikana ehdotus tulee. Vielä yksi minuutti, edustaja Dupont. Kiitos puheenjohtaja. Te varsinkin ymmärrätte, että en nyt ole aivan tyytyväinen tähän vastaukseen, mutta olemmekin teistä toisen alueeseen, jota jo tässä hiukan kosketeltiin. Te puhuitte siitä, että haluatte uutta kestävää lähestymistapaa etsintä- ja pelastustoimissa ja että haluatte luopua näistä tilapäisratkaisuista ja kuitenkin sanotte, että pitäisi pyrkiä estämään ihmisiä nousemasta näihin veneisiin, jotta halutaan pelata, pelastaa ihmishenkiä. Miten te haluatte sen saman aikaan torjua tätä ihmisten äh, salakuljettamista, millä konkreettisilla toimilla, mihin toimin haluatte lyhtyä, että tällainen liiketoiminnan malli saadaan lopetettua ja että rikolliset toimit, jotka liittyvät siihen, saadaan myöskin lopetettua niin, että viime kädessä todellakin saamme estettyä ihmisiä nousemasta näihin veneisiin. Danke. Kiitos. Ja vielä kerran. Bon, Kiitoksia edustaja Dupont olen tämän viimeisen asian kanssa aivan samaa mieltä. Meidän täytyy välttää se, että ihmiset nousevat näihin veneisiin alun alkaenkaan, mutta siksi tulee olemaan niin tärkeää tehdä kolmansien maiden kanssa yhteistyötä, löytää vastauksia. Tiedän, että nämä maat eivät halua salakuljettajia järjestänyt rikollisuutta toimimaan omaan maahansa ja yllättämään ihmisiä näihin veneisiin myöskään. Mutta on hyvin tärkeää, että me teemme töitä kolmansien maiden kanssa, että löytäisimme yksimielisyyttä ja parempia laillisia maahantuloreittejä Eurooppaan. Now it's Paljon kiitoksia. Seuraavana Renew-ryhmän puolesta edustaja Ötjen. Thank you, Chair. Uh, dear uh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari ehdokas. Ymmärrän toki, että toistatte vain itseänne, aiotte esittää uutta maahanmuutto- ja turvapaikkapakettia ja haluatte etsiä kompromisseja tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja sanon, että parlamentti taas on tehnyt läksynsä. Me äänestimme mandaatin puolesta, jonka pohjalta neuvotteluihin lähdetään. Sanotte kirjallisissa vastauksissaan, että otetaan huomioon tähän asti aikaan saadut tulokset, ottaen huomioon sekä neuvoston että parlamentin kannat. Ongelma ei liity parlamentin ja neuvoston välisiin suhteisiin, vaan neuvoston sisäisiin toimiin. Nyt kysyisin uudestaan, että yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä paketti, jos se otetaan pois pöydältä, niin miten se voisi olla omiaan ratkaisemaan tämän pattitilanteen? Edustaja Johansen, olkaapa hyvä. Äh, kiitoksia. Äh, edustaja Tien, tämä on erittäin perusteltu kysymys ja ymmärrän, että tämä on vaikea kysymys. En voi vastata konkreettisesti ähm, niin kuin te toivoisitte heti näihin kysymyksiin, mutta olemme kaikki tietoisia siitä, kuinka jumiutunut tilanne on. Jumiutuminen täytyy purkaa. Puheenjohtaja ehdokkaan antava tehtävä on se, että laajennamme ähm, lähestymistapaamme niin, että käsittelisimme sekä maahanmuuttoa että turvapaikan hakua, emme vain turvapaikan hakua. Tämä on minun prioriteetteni kun luonnostelemme uutta sopimusta. Eräät ovat sitä mieltä, että tämä on mahdoton tehtävä, on mahdotonta löytää uusi yksimielisyys neuvostossa. Minä en ole samaa mieltä. Uskon, että tämä on mahdollista, mutta minun täytyy olla hyvin varovainen siinä, sitten eh, ikään kuin sido alusta lähtien. Meidän täytyy olla hyvin avoimia siinä, mitä alalla teemme. Toivon, että me joudu vetämään mitään sellaista pois, joka on parlamentissa jo edellyt pitkälle. En voi kuitenkaan luvata, ettei näin missään tapauksessa tapahdu. Tämä on minun vastaukseni. Mr. Ketien. Kuulkaa. Öitjen, olkaa syvä. Kiitokset herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari ehdokas. Tehän tiedätte, että Euroopan parlamentti haluaisi saada tuloksia aikaiseksi eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmään liittyen. Ja ymmärrän toki, että haluatte lähestyä asiaa laaja-alaisemmin ja ottaa huomioon myöskin maahanmuuttoasiat. Aiotteko huomioida myöskin rajatarkastusasiat ja Schengen-kysymykset yhtä lailla, vai oletteko sitä mieltä, että niitä olisi käsiteltävä erillisenä suhteessa maahanmuutto- ja turvapaikkaan, vai aiotteko nyöriä tästä kokonaisen paketin. Kiitokset komissaari ehdokas Johansen, olkaa hyvä. Uh, minun täytyy palata siihen, mitä tässä uudessa sopimuksessa tarkalleen ottaen on mukana ja mitä ei, mutta olen sitä mieltä, että meillä uh, kun on monia asioita käsittelyssä yhtä aikaa, minun kokemukseni mukaan on välillä helpompi purkaa jumiutunut tilanne, kun eri asioita on käsittelyssä yhtä aikaa. Kuuluvatko ne sitten kaikki samaan sopimuksen on eri asiat, siihen täytyy palata. Uh, turn. Kiitos. Ja sitten sitoutumattomien puheenvuoroon edustaja Ferrara. Olkaapa syvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja paljon kiitoksia komission jäsenehdokas. Minä tulen nyt puhumaan Italiaa. Mitä tulee uuteen maahanmuuttosopimukseen, minä toivon, että tämä ei aiheuta sitä, että nykyisin ähm, neuvostossa jumiutuneet asiat eivät tule vedetyksi pois. Esimerkiksi turvapaikan hakujärjestelmä. Meidän pitäisi löytää sellainen ratkaisu, joka on horisontaalisesti kestävä ja meidän pitäisi, haluaisin myöskin tätä lähestymistapaa puolustaa niin, ettei epätasapainoa eri jäsenmaiden välillä esiinny niin, että maahanmuuttopolitiikka olisi tehokasta. Mitä tulee tähän uuteen, uuteen pakettiin, uskoisin, että tässä Ähm, meidän pitäisi äh, toimia, kuten te olette monen kertaan todenneet, äh, kun ajattelemme sitä, mitä puheenjohtaja Lopes Aguilar sanoi humanitaariseen toimintaan ähm, liittyen ja mitä tulee Välimeren äh, eteläpuolen vastaanottokeskuksiin niin, että ihmiset voisivat siellä hakea suora kansainvälistä suojelua sen sijaan, että lähtisivät ylittämään Välimertä. Tämä voisi olla ehkäpä YK johtama keskus, jossa Euroopan unioni olisi tukevassa roolissa Istanbulissa. Saksanrova Johansson. Uh, thank you. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Ferrara. Kuten alustuspuheenvuorossanikin totesin, parlamentti ja te henkilökohtaisesti olette tehneet kovasti työtä näiden asioiden tiimoilta. Olette tehneet yhteistyötä, löytäneet kompromisseja ja näin jos koskaan on työskentelevä, työskenneltävä, eli etsittävä siltoja, kompromisseja yhteistyön kautta. Näin jatkossakin on tehtävä. Sopimuksen hylkääminen ei ole mikään ratkaisumalli. Meidän on löydettävä jotain uutta. En voi luvata tässä vaiheessa mitään. Mitä tulee laillisiin maahantuloväyliin, sen pitää kuulua sopimukseen. Maahanmuuton ja turvapaikan osalta näin on. Lailliset väylät, niiden pitää kuulua sopimukseen. Tiedän toki, mitä on ehdotettu humanitaarisiin viisumeihin liittyen. Siitä voitaisiin jatkossakin keskustella, mutta myönnettäköön, että ehkäpä olisi helpompi panostaa uudelleen sijoittamiseen ja humanitaarisiin väyliin, niistä on keskusteltu ja niitä on kehitelty viime vuosien aikana jonkun verran, mutta jatkakaamme keskustelua näistäkin aiheista. Teillä on vielä kerran yksi minuutti, edustaja Ferrara. Eh, eh, kiitoksia. Eh, minä käsittelen toista asiaa, nimittäin sisäistä turvallisuutta, erityisesti järjestäytynyttä rikollisuutta. Haluaisin tietää, onko teillä tarkoitus ottaa ottaa ähm, komission äh, prioriteetteihin tämä mukaan niin, että meillä olisi eurooppalainen äh, säätely järjestäytyneen rikollisuuden vastustamisen äh, alalla, eri, myöskin mafian kaltaiset liikkeet huomioon ottaen. Ne ovat rajat ylittäviä ähm, mm. Tämä kasvattaisi kansalaisten luottamustakin varmasti Ähm, hallintoon. Ja mitä tulee sitten äh, direktiiviin, joka koskee lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, haluaisin tietää, mitä teillä on tarkoituksena tehdä, että voisimme taata sen, että jäsenmaat äh, toimenpanevat sen täysin, Niin minkälaisiin toimintaan aiotte ryhtyä, että voisimme ähm, vahvistaa taisteluamme äh, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan, minkälaisia ennaltaehkäiseviä toimia, minkälaisia ohjelmia voisimme tehdä, Että voisimme puuttua näihin rikoksen tekijän erityisesti suojella uhreja. Rova Johansson. Uh, thank you. Kiitokset edustaja Ferrara. Nämä ovat erittäin tärkeitä aiheita. Kansainvälinen rikollisuus ja mafiaan kaltaiset toimijat ovat kuin myrkky yhteiskunnalle. Kyse ei ole vain ainoastaan rikosten uhreista, jotka kärsivät, vaan koko yhteiskunta kärsii ja luottamus yhteiskuntaan rapautuu, joten siksi ponnisteluja on vain vahvistettava. Ja minun on palattava näihin konkreettisiin toimiin, kunhan olen aloittanut tehtäväni, ja silloin voin kertoa enemmän varsinaisista toimistamme, mutta tiedän, että monia ehdotuksia on jo hyväksytty parlamentin ja neuvoston toimesta, joten meidän täytyy nyt panostaa täytäntöönpanoon koska päätökset on jo tehty, mutta toki uusiakin ehdotuksia voidaan esittää, mutta niihin palaan sitten tuonnempana. Mitä tulee lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, lapsipornografia toiminta on ikään kuin unionissa itsessään syntynyttä. Tämä on kauhea, vakava rikollisuuden muoto ja meidän täytyy tehdä yh- parempaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kesken ja kanssa, jotta voimme taistella tällaista lasten riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan. Next. Palaamme taas SED-ryhmään ja eh, tulee nyt eh, menee varapuheenjohtaja Pietro Bart Tollolle. Rola per un minuto. Olkaa hyvä, yksi minuutti. This side, from this side, Mike. <laughs> Tältä puolelta mikrofoni. Hyvää iltapäivää ja kiitokset. Ah, scusi. Nella sua lettera di Äh, kiitokset vastauskirjeessänne. Äh, te sanoitte, että teette äh, töitä luotettavan ja kestävän pelastusjärjestelmän alalla. Te sanoitte, että viime kuukausien kokemukset ovat tuoneet esiin sen, kuinka ratkaisevan tärkeä rooli komissiolla on, kun me haluamme tukea ja koordinoida e, e, siirtotoimia ja tuoda laivoista maihin ihmisiä. Meillä on kansainvälisiä ähm, säädöksiä, jotka säätelevät pelastustoimintaa e, ja äh, komissiolla on koordinointirooli. Mitä voisimme tehdä vielä enemmän, jotta voisimme äh, tukea taloudellisesti jäsenmaita, jotta niillä olisi enemmän kapasiteettia pelastaa ihmishenkiä merellä? Äh, minkälaisiin aloitteisiin te tulette ryhtymään, jotta me voisimme täyttää Ähm, tuon kirjan mainitseman velvollisuuden, että meillä olisi kestävä, vakaa pelastusmenetelmä. Ja vastauksenne. Kiitokset edustaja Bartolo. Kuten totesitte, komissiolla on oma tehtävänsä tällä saralla. Komissio onkin pyrkinyt koordinoimaan ja helpottamaan töitä koko etsintä- ja pelastusketjun yhteydessä. Eli ihmisten vastaanottaminen, jakaminen jäsenvaltioille, turvapaikkahakemusten käsittelyyn liittyen, apu on tarjattu. Meidän täytyy tätä koko ketjua käsitellä ja tähän koko ketjuun liittyvää ratkaisumallia. Minulta on pyydetty myöskin puheenjohtajan toimesta. Kiitoksia. Bartolo. Kiitoksia puheenjohtaja. Konkreettisemmin äh, teidän vastaustenne pohjalta, mitkä ovat teidän suunnitelmanne, jotta voisimme äh, näitä pelastushankkeita ähm, solidaarisesti harjoittaa niin, että kaikkien jäsenmaiden vastuu ähm, toteutuisi äh, äh, maahan muuttajien alle, että me toimisimme eurooppalaisia säädöksiä ja kansainvälisiä säädöksiä kunnioittain. Rova Johansson. Uh, Kiitoksia. Hiljattain hyväksyttiin Maltaa koskeva ja neljä maata koskeva väliaikainen ratkaisumalli. Tästä tullaan keskustelemaan osa neuvostossa ensi viikolla joten katsotaan, mitä nämä keskustelut tuovat tullessaan. Minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että on syntymässä uudenlainen rakentavassa hengessä käytävä ilmapiiri. Toivottavasti jäsenvaltiot kykenevät tekemään yhteistyötä, mutta tässä ei kannata lähteä ennakoimaan mitään. Haluaisin palata tähän asiaan tuonempana. again. Nyt kansanpuolue jälleen. Ja Edustaja Morano, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen nyt puhumaan Ranskaa. Hyvä komission jäsenehdokas, olen yllättynyt, että kirjallisissa vastauksissa ne koskien laittoman maahanmuuton vastustamista ainut vastauksenne pohjaa lailliselle maahantulolle. Teillä ei ole strategiaa, joka loisi tehokkaan palautusmenetelmän ähm, laittomille maahanmuuttajille. Tämähän on aivan tarpeen, jotta voisimme toimia inhimillisellä, mutta tiukalla tavalla. Euroopassa nimenomaisesti maahanmuuton alalla nykyisin äh, oikeudenpäätökset koskien ihmisten palauttamista ovat päätöksiä, joita ei kunnioiteta eikä panna toimeen äh, tässä oikeus täytyy yhdistää turvapaikka-oikeuteen. Meillä on 500 000 turvapaikan hakijaa vuosittain, mutta vain kolmas osa, noin 70 000, palautetaan vuosittain. Mitä te aiotte tehdä, jotta voisimme kasvattaa näiden laittomien maahan tulijoiden palautuksia hyvin merkittävästi? Thank you vastauksenne. No, Kiitokset edustaja Morano. Tämäkin on erittäin tärkeä seikka. Meidän on yhdessä panostettava palautuksiin. Ne on palautettava, jotka eivät ole oikeutettuja oleskelemaan unionissa. Kuten alustuspuheenvuorossanikin totesin, oikeus turvapaikkaa hakemukseen ja kansainväliseen suojeluun liittyvät myöskin siihen, että on olemassa henkilöitä, joilla tätä oikeutta ei ole ja jotka, joidenka olisi palattava. Varsinainen järjestelmä ei valitettavasti toimi, vaan kolmannen saadaan palautettua. Ja tämä on asia, jonka tiimoilta täytyy tuloksia saada aikaiseksi, mutta komissio ei ole se taho, joka palauttaa ihmisiä, vaan jäsenvaltiot niin tekevät. Komissio kuitenkin voi auttaa esimerkiksi takaisinottosopimusten kanssa, jotka solmitaan kolmansien valtioiden kanssa. Me voimme helpottaa myöskin muilla keinoin. Ja tietenkin pohdin sitä, että miten komissio voisi parantaa omaa toimintaansa ja yhteistä järjestelmäpalautusten vaikuttavuuden lisäämiseksi. Ja myöskin turvapaikkamenettelyiden nopeuttaminen kansallisella tasolla olisi yksi avain vielä yksi minuutti. Minä otin, että puhuisitte äh, näistä äh, palautussaatoksia Maliko, Divoire, Tunisia ja niin edespäin. Äh, ja sitten Afrikan unionin maat, joiden kautta suuri määrä laittomia maahantulijoita kulkee. Niitä ei tällainen sopimus kata. Tämä on prioriteetti. Oletteko samaa mieltä siinä? Ja sitten 17 miljardia kehitysrahoitusta Afrikkaan. Te ette ole koskaan puhuneet Afrikan unionin vastuusta tilanteen tilanteessa ja lähtömaiden vastuusta? Odottaisin vastaustanne tähän kysymykseen. Jälleen Rova Johansson. Uh, thank you, mother. Kiitokset, edustaja Morano. Uskon kyllä, että meidän pitää saada aikaiseksi useampia takaisinottosopimuksia kolmansien maiden kanssa. Kyllä tällä tavalla komissio voi tarjota omaa apuaan. Joissakin tapauksissa jäsenvaltioilla on omia sopimuksia kolmansien maiden kanssa, mutta kyllä komission ja jäsenvaltioidenkin tulisi tehdä yhteistyötä, jotta mahdollisimman tehokkaasti takaisinottoasiat saadaan hoidettua, koska sitä me kaipaamme. Now it's Gue again. Nyt jälleen Gue ja puheenvuoron saa nyt kollegamme edustaja Malin Björk, yksi minuutti. Kiitos. Ja minä aion puhua ruotsia. Tervetuloa valiokuntaamme. Kuten olet kuullut, täällä, täällä on niitä, jotka haluavat, että Eurooppa ottaa saman linjan kuin Trump, tai on Orbanin variantti, muureja, avointa rasismia kohdistuu maahanmuuttajiin ja jatkuviin ihmisoikeuksien rikkomuksiin. Kuitenkin meitä on myös paljon, jotka näkevät toisenlaisen eurooppalaisen lähestymistavan. Pidämme kiinni turvapaikkaoikeudesta ja ihmisoikeuksista ja haluamme, että Euroopan tulee olla sellainen maanosa, johon ihmiset voivat tulla. Haluan kuulla sinulta selkeitä vastauksia. Meidän on edessä mennyt uusi tie, jossa meillä on uusi komissio ja lopetamme tällaisen sortavan poliitikon, joka liittyy suljettuihin rajoihin. Ja kysy, konkreettinen kysymykseni kuuluu, on olemassa rasistisia voimia, jotka haluavat australialaisen mallin, josta turvapaikkahakemukset käsitellään EUn ulkopuolella kolmansissa maissa. Tuletko sinä selkeästi torjumaan kaikki tällaiset ehdotukset? Tuletko sinä varmistamaan oikeuden hakea turvapaikkaa EUn alueella? Ja toinen kysymykseni koskee Libyaa, mutta sen otan esille, kun olen kuullut vastauksesi. Thank you. Your answer. Ja vastauksenne, edustaja Rova Johansson. Kiitos tästä kysymyksestä, edustaja Björk. Mutta vastaan kuitenkin englanniksi. Minä olin yhtä mieltä äh, sinun kanssasi siitä, että maailmanlaajuisesti voimme nähdä vakavia uhkia jotka kohdistuvat maahanmuuttajiin ja oikeuteen saada turvapaikkaa. Ja tämä minusta on jotakin sellaista, joka on pelottavaa. Ja tästä syystä on niin tärkeää, että me suojelemme eurooppalaista elämäntapaa siksi, että eurooppalainen elämäntapa on sitä, että me sopimuksissamme olemme selkeästi määritelleet oikeuden hakea turvapaikkaa. Ja luonnollisesti tämä on sitä, mitä minä komission jäsenenä aina tulen puolustamaan. Tämä on perusarvo ja tämä on myöskin perustamissopimuksessa oleva asia. Tämä on selvää. Tästä meidän pitää olla ylpeitä. Tämä on ero meidän unionimme ja muiden maailman osien välillä. Se, että meillä on tämä selkeä oikeus maahanmuuttajille hakea turvapaikkaa, maahantulijoille hakea turvapaikkaa, ja että meillä on selkeät arvot, joiden puolesta me olemme. Ja olen valmis taistelemaan tästä tämän puolesta sekä Euroopan unionissa että myöskin maailmanlaajuisesti. Thank you, Mrs. Bork. Ja edustaja Björk. Kiitos. Kuitenkin haluaisin hiukan selkeämmän vastauksen, että tuletko torjumaan ehdotukset siitä, että käsiteltäisiin turvapaikkahakemuksia kolmansissa maissa. Sitten kysyisin Libyasta, ja siinä meillä on dokumentoituja ihmisoikeusrikkomuksia, jotka osoittavat myöskin sen, että EU on osasyyllinen näihin. Tuletko sinä lopettamaan EUn häpeällisen yhteistyön EUn kanssa ja niin sanotun rannikoiden vartioinnin? Ja olet puhunut kovin paljon turvallisista väylistä, myöskin Euroopan parlamentin esittelijänä, mitä tulee paluihin. Me olemme sitä mieltä, sisä, uudelleen sijoittamisen tämän asiaa sisä, takaisin palauttamiseen. Nämä on asioita, mitä käyttää mihinkä ulkopoliittisiin toimenpiteisiin tai, tai sopimuksiin. Oletko sitä mieltä, että sen pitäisi pysyä edelleenkin humanitaarisena edelleenkin, että pitäisi harjoittaa yhteensä YK on pakolaisviranomaisten kanssa? Ja nyt teidän vuoronne, Rova Juhansson. Niin, kiitos edustaja Björk. Ensinnäkin Libyasta. Minä en voi nähdä, miten tilanne parantuisi Libyassa, jos me lopettaisimme yhteistyön Euroopan unionin taholta. Me tiedämme, että on olemassa Libyan rannikon, rannikkovartioita, jotka uhkaavat ja rikkovat ihmisoikeuksia. Ja mitä EU tekee on, että se kouluttaa Libyan rannikkovartioita näissä ihmisoikeus- ja humanitaarisissa kysymyksissä, siinä miten suojella ihmisoikeuksia, miten niitä suojellaan, kun he toimivat. Meidän täytyy palata siihen, mitä pitäisi tehdä Libyassa, mutta minun on todettava, että en usko, että yhteistyön lopettaminen, jota meillä siis on, humanitaaristen järjestöjen kanssa, kuten äh, IMO, kansainvälinen maahanmuuttojärjestö ja eh, YK pakolaisjärjestö, tai se, että koulutaisimme Libyan merivartosta, jos tämä kaikki lopetettaisiin, se miten voisi parantaa tätä hirvittävää tilannetta Libyassa. Ja mitä tulee sitten näihin uuden palauttamisiin, yhteistyö YK on pakolaisviraston kanssa on tietysti kulmakivi eh, palauttamisille, mutta en tule sanomaan ei muillekaan tämän kysymyksen ulottuvuuksille, Minusta se on hyvin tärkeä tapa sille, että syntyy laisia väyliä Eurooppaan, ja minusta me voimme tällä alueella saada aikaan vahvistumista, ja täytyy tehdä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. No. Kiitos. Ja nyt SRE-ryhmä jälleen kerran, ja kysymys tulee kollegaltamme Javier Morenolta. Teillä on puheenvuoro, yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja vielä kerran. Tervetuloa rouva Johansson. Nyt olemme lähestymässä kohti loppua. Kuten tiedätte, sukupuolten tasa-arvo ja naisten suojelu on meidän poliisiryhmämme toiminnan ytimessä. Ja tästä syystä katsomme myönteisesti sitä, että olemme voimakkaasti sitoutuneet, että sukupuolin näkökulma vedetään mukaan kaikkiin politiikkoihin, joita te edustatte. Siksi kysymykseni liittyvät nimenomaan siihen, miten kohdellaan ihmisiä ja kohdellaan uhreja, etenkin naisia, lapsia ja ennen kaikkea tyttöjä. Valitettavasti ihmiskaupassa on paljon uhreja ja sillä on myöskin paljon ja yli 5 miljardia euroa vuosittain. Joten seuraavan komission tulisi löytää koordinoitu vastaus jäsenvaltiolle ja vahvistaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja varmistaa se, että suojellaan uhreja. Ja tässä mielessä, miten tulette varmistamaan se, että pannaan asianmukaisesti toimeen vuoden 2011 direktiivi, joka koskee ihmisten kohtelua ja ennen kaikkea naisten ja tyttöjen kohtelua? Minkälaisia välineitä tulette käyttämään esimerkiksi rahoituksen osalta? No. Tuossa edustaja Moreno ja nyt Rova Johansson. Thank you very much. Paljon kiitoksia edustaja Moreno Sanchez. Mitä tulee vuoden 2011 direktiivin täytäntöönpanoon. Minun on palattava tähän tuonempana, mutta mitä tulee salakuljetustoimintaan, niin tämä on mieltäni askarruttava asia. Me tiedämme, että puolet uhreista ovat EUn kansalaisia. Tämä ei ole mikään ongelma, joka olisi vain ulkopuolella, vaan se on meidän ongelmamme. Ja suuri osa on tyttöjä tai nuoria naisia. Ja siksipä onkin erittäin tärkeää taistella vahvemmin salakuljetusta vastaan. Minä olen kyllä valmis etsimään uudenlaisia lainsäädännöllisiä ratkaisumalleja tähän liittyen, sillä me tiedämme, että rikolliset tekevät tällä paljon rahaa, eli käyttämällä näitä uhreja, näitä tyttöjä hyväksi. Joten minä olen valmis pohtimaan, voitaisiinko ottaa uusia lainsäädäntöhankkeita pöydälle ja ehkäpä tarvittaisiin myöskin uudenlaista strategiaa taisteltaessa salakuljetusta vastaan. Minä uskon, että Euroopan unionissa voidaan tehdä aiheeseen liittyen enemmän, sillä 50 prosenttia ovat tämän ilmiön uhreja. Meidän täytyy panostaa tähän enemmän. Edustaja Mureno, vielä yksi minuutti. Valitettavasti et ole, onneksi et ole yksintätaistelussa. Euroopan unionilla on koordinaattori, joka koskee ihmisoiden kohtelua. On Europol ja myöskin ihmiskaupan ihmekauppaa torjuva keskus Europolin sisällä. Miten tulette omassa toiminnassanne edistämään, miten olette harjoittaa yhteistyön näiden eri tahojen kanssa? Vielä kysymys, joka liittyy siihen, että on olemassa myöskin alaikäisten ryhmänä kaikkia alaikäiset, jotka tulevat yksin Euroopan unionin. Miten katsotteko, että tähän, tähän ryhmään kohdistuu erilaista hyväksikäyttöä ja myöskin elinkauppaa harjoittaa heidän kustannuksellaan? Miten voitaisiin katsoa, että voitaisiin auttaa näitä uhreja, jotka ovat hyvin vaikeassa tilanteessa monissa meidän jäsenvaltioissamme. Your reaction. Ja vastauksenne, edustaja Johansson. Uh, thank you, Mr. Uh, Kiitoksia. Edustaja Moreno Sanchez, nämä alat ovat kaikki sellaisia, joilla meillä on täytyy tehdä enemmän yhteistyötä. Luonnollisesti olen vastuussa monista Ähm, niistä elimistä, jotka voivat meitä auttaa tässä työssä, mutta meidän täytyy myöskin nähdä, että tätä rankaisemattomuuden kulttuuria täytyy vastustaa, äh, mitä tulee ihmissalakuljetukseen ja uhrien apuun, joten olen äh, valmis tekemään ehdotuksen tai valmis arvioimaan sitä, pitääkö meidän tehdä uusia ehdotuksia tällä alalla. Nyt jälleen vihreät ja kollegamme edustaja Damien Karem, olkaa hyvä. Merci, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja ähm, Roa Johansson. Minä osallistun tähän kuulemiseen melkoisen äh, positiivisin mielin aluksi. Eräät äh, teidän sanoistanne vaikuttavat kuitenkin olevan äh, sellaisia, että ette ole kovinkaan sitoutunut. Tämä on huolestuttavaa. Meillä on taipumus unohtaa, että näiden kuulemisten takana meillä on miehen, naisia ja lapsia, jotka ovat suuressa kärsimyksessä tai jopa kuolemanvaaran alla. Äh, te sanoitte, että haluatte estää ihmisiä nousemasta näihin veneisiin, mutta konkreettisesti oletteko te valmis äh, näitä veneisiin nousevia äh, pelastamaan eurooppalaisen operaation kautta? Ja olemme myöskin ymmärtäneet, että se mitä sanoitte Dubliniin liittyen on aivan välttämätöntä uudistaa sitä, mutta te ette vastanneet ähm, siihen, kuinka me voisimme purkaa jumiutuneen tilanteen neuvostossa, kun siellä etsitään yksimielisyyttä määräenemmistön sijaan. Oletteko te valmis siihen, että perussopimuksia voitaisiin voitaisiin muuttaa niin, että päätöksiä voitaisiin tehdä ei konsensuksella, vaan määrä enemmistöllä mahdollisesti? Answer. Ja nyt vastauksen Rova Johansson. Thank you, miss. Paljon kiitoksia, edustaja Karem. Etsintä ja pelastukseen liittyen on kysytty paljon ja voin vain toistaa itseäni. Uusi rakentava lähestymistapa on syntynyt tämän viime viikkoisen malta ratkaisumallin myötä. Siitä tullaan keskustelemaan osa neuvostossa tietääkseni ensi viikolla. Toivottavasti siltä pohjalta päästään eteenpäin, mutta myöskin minun tehtävänäni on löytää kestävämpi ratkaisumalli ja siihen liittyen haluaisin palata tähän valiokuntaan kanssanne keskustelemaan. Mitä taas tulee Dublinin säännöstöön ja jumissa olevaan asiakirjaan, tietenkin olisi hienoa vain taikoa tämä pattitilanne pois päiväjärjestyksestä, mutta se vain on olemassa. Ja tämä kuuluu tähän vaikeaan tehtävääni. Eli pohtia sitä, miten tämä pattitilanne saataisiin ratkaistua. Kuten sanoin, niin todennäköisesti minun on käytettävä kokemustani hyväksi ja muitakin ehdotuksia samanaikaisesti, jotta tämä tilanne saadaan ratkaistua. Kuten sanoin jo aikaisemmin, jos minut vahvistetaan tähän tehtävään ja nimetään tähän tehtävään, niin tietenkin aloitan työni keskustelemassa vastapuolen kanssa ja pyrin löytämään mahdollisimman laajan yhteisymmärryksen, mutta päätös on tehtävä uuteen sopimukseen liittyen. Karen, Saria. Herra Karen. Oui, il y a une importance aussi. Äh, kyllä on myöskin tärkeää arvioida äh, näiden nykytoimien äh, vaikutusta ennen kuin teemme muutoksia. Eli te sitoudutte siihen, että me arvioimme nykyisen turvapaikan hakupaketin toiminnan ja millä aikataululla. Sillä aikatauluhan on äärimmäisen tärkeä kysymys tässä. Ja tämän lisäksi äh, pohjautuuko kaikki uudet, uudet äh, ehdotukset äh, tälle arvioinnille ja sellaiselle vaikutusten arvioinnille, joka on tehty yhdessä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Joo. Nyt teidän vuoronne, Rova Juhansson. Well, uh, we already... Seitsemän lainsäädäntötekstejä on jo pöydällä. En lähde lähtöruudusta. Toivottavasti voimme jatkaa siitä, mitä te olette saaneet kovan työn kautta aikaiseksi. Eli tarkoituksena ei ole palata lähtöruutuun, vaan jatkaa siitä, mitä on saatu aikaiseksi. Mutta toki tämäkin mainittu prosessi täytyy käydä läpi, jotta selviää, miten pattitilanteesta päästään ulos. Ja tulen tästä raportoimaan tietenkin teille ja samalla myöskin jatkaen yhteistyötä teidän kanssanne. Second... Ja nyt tällä kierroksella jälleen kerran takaisin kansanpuolueeseen edustaja Rangel. Commissioner. No. Excuse me, excuse me, excuse me. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Tein virheen. Anteeksi. Ensin on vielä Renewn edustajan vuoro. Pyydän anteeksi, hyppäsin tässä yhden ylitse viimeisen edellisen puhujan. Renew-ryhmästä edustaja Moritz Körner, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua Saksaa. Arvoisa Rova Johansson, Euroopan turvallisuuspolitiikassa jotakin menee vikaan. 22 islamistisesta terroriskusta vuoden 2014 jälkeen EU:ssa ssa 22 on sellaisen tekijöiden toteuttamia, joista ainakin yksi jo aiemmin on ollut poliisin tuntema, mutta sen sijaan, että poliisi harjoittaisi parempaa yhteistyötä, menneisyydessä yhä enemmän on vain kerätty tietoa, on ajateltu, että kenties nopeammin löydetään neillä heinä, neula heinäsuovasta, kun tehdään heinäsuovasta vielä suurempi. Siksi kysymykseni teille, tuletteko te muuttamaan tätä harhaan mennyttä politiikkaa vai aiotteko jatkaa tietojen lisäkeruuta, aiotteko tehdä uuden esityksen tietojen ennakkotallentamisesta tai ö, laajentaa lentomatkustajien tietojen keruuta. Nyt vielä kerran anteeksi virheestäni. Ja nyt puheenvuoro on teidän, Rova Johansson. Thank you, Mr. Körner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Körner. Täytyy sanoa, että monessa asiassa olen samaa mieltä teidän kanssanne. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy parantaa yhteistyötä poliisi, äh, viranomaisten Euro- ja Europolin välillä Euroopan unionissa. Kuten aikaisemmassa vastauksessani niin mainitsin, kaiken kiireellisin asia mielestäni on luottamus. Me tarvitsemme vastavuoroista luottamusta, me tarvitsemme poliisiviranomaisia, jotka tekevät läheistä yhteistyötä todellisuudessa. Ja tämä on jotakin, mitä meidän tulisi kehittää. Meidän tulee käyttää sitä dataa, jota meillä on. Meillä on paljon mahdollisuuksia, joihin emme tartu kylliksi tällä hetkellä ja siihen meidän tulisi keskittyä. En sulje pois sitä ajatusta, että lisäehdotuksia pitää tehdä, mutta uskoakseni meillä on hyvin paljon tehtävää jo siinä, että toimeenpanemme sitä, mistä on jo päätetty, ja myöskin siinä, että rakennamme tätä vastavuoroista luottamusta niin, että voimme tehdä yhteistyötä äh, järjestäytyneen rikollisuuden vastustamisessa ja terrorismin vastaisessa taistelussa. Edustaja Könä, olin iloinen kuullessani, että tekin haluatte ennen kaikkea lähteä liikkeelle yhteistyöstä ja turvallisuusviranomaisten keskinäisestä luottamuksesta ja sen kehittämisestä. Siksi vielä kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin luottamus, joka liittyy sähköiseen todistusaineistoon. Tästä on olemassa ehdotus, jota ovat tehneet erilaiset kansalliset tutkivat tahot. Miten te tähän äh, ehdotukseen suhtaudut, Tuletteko edistämään sitä? Ja uskotteko, että luottamuksen hengessä olisi myös hyvä se, että seuraavan kerran, kun äh, pidennetään SWIFT-sopimusta, että ensin pyydettäisiin Euroopan parlamentin suostumusta. Kiitos vielä kerran, Rova Juhansson. En tätä viimeistä kysymystä seurannut, pahoittelen. Niin, kun seuraavan kerran pidennetään SWIFT-sopimusta, Aiotteko siinä, sitten kun sitä eilen pidennetään Yhdysvaltojen kanssa, oletteko suunnitelleet, että Euroopan parlamenttia ennen sitä kuultaisiin ja pyydettäisiin sen suostumus? Now it's back. Nyt puheenvuoron teidän, Rova Johansson. Thank you. Uh, wanted... Kiitoksia. Mitä tulee eh, todisteisiin, e-evidence, meidän täytyy palata siihen, kuinka etenemme tässä asiassa myöhemmin. Siis tässä on paljon asioita, jotka tulee ottaa huomioon. Mitä tulee kansainvälisiin sopimuksiin, minä mielelläni kuulen parlamenttia niissä. Hey, and now. Nyt viimeinen kysyjä ja kollegamme Paulo Rangel, yksi minuutti. Uh, komission jäsen ehdokas, haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Kun tämä on nyt viimeinen kysymys, niin haluaisin todeta, että tämän kuulemisen jälkeen saattaa käydä niin, että teistä tulee tällainen paluu, palaava komission siksi, että tärkeimmissä aiheissa olette jatkuvasti vastannut, että joudutte aina palaamaan asiaan. Viimeisten viiden vuoden aikana me olemme täysin uudistaneet unionin maisemaa, mitä tulee tietojärjestelmiin, olemme poistaneet porsanreikkejä ja edistäneet synergiaa. Kirjallisissa vastauksissa ne totesitte, että sitouduitte panemaan tämän uuden järjestelmän toimeen, mutta kuitenkin viime kaudella kohtasimme suuria esteitä joidenkin poliittisten ryhmien taholta, eikä sunkaan vähiten teidän poliittisesta ryhmästänne S&Dstä. Viimeisin esimerkki oli VIS, jonka jota teidän ryhmänne pääasiassa vastusti äänestyksessä. Tämän asian esittelijänä ja pitäen mielessä, mikä on SDn kanta, oletteko valmis sitoutumaan täällä siihen, että luodaan, asetetaan selkeä määräaika ja kunnollinen budjetti sille, että se saadaan toimimaan? Ja me uskomme sen lisäksi, että lapsia suojellaan paremmin, jos voimme ottaa sormenjälkiä jo kuuden vuoden iästä lähtien. Tuetteko tätä ehdotusta, jota komissio esitti? Over to you. Nyt teille, olkaa hyvä. I think that, uh... Jos tietoni pitävät paikkansa, niin tämä on just kolmikanta vaiheessa. Toivottavasti prosessi on hyvä mutta minun tehtävänäni ei ole ilmoittaa mitään aikataulusta ennen kuin kolmikantaneuvottelut on saatu päätökseen, mutta toivottavasti päästään mahdollisimman pitkälle, koska tätä järjestelmää todellakin kaivataan. Ja jos sanotte, että en ole vastannut täällä valiokunnassa kysymyksiin, no tietenkin teidän on arvioitava sitä, että olenko kyennyt vastaamaan tyydyttävällä tavalla. Minä en siihen ota kantaa. Rangel. Again. Edustaja Rangel vielä kerran. So, I take no. no niin, otan tämän tiedokseni. Haluaisin viitata tärkeään osaan salkkuanne, josta tänään ei ole vielä puhuttu, koska se on mahdollisesti käsitellä kaikkea. Kysymys on siitä, että varmistetaan parempaa johdonmukaisuutta turvallisuuden sisäisen ja ulkoisen ulottuvuuden välillä. Online-tiedot, puuttuminen sähköisiin prosesseihin ovat hyvin selkeä osoitus tästä yhteydestä, ja jossa johdonmukaisempi lähestymistapa, voimakas lähestymistapa on se, mitä tarvitaan Euroopan unionilta. Joten seuraavan viiden vuoden aikana, mitä aiotte tehdä tällä alueella, jotta voidaan synkronisoida tällaisia sähköisiä prosesseja. And back to you, Mrs. Ja jälleen kerran Rova Johansson. Kiitoksia. Olen samaa mieltä, että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä on tiivis yhteys ja siihen meidän on nojauduttava työssämme. Se on tärkeä seikka. Mitä tulee näihin konkreettisiin uhkakuviin, jotka kohdistuvat demokraattisiin toimiimme, niin tietenkin muiden komissaarien kanssa asiaa on seurattava, siis koska tämä on erittäin tärkeää, että voimme suojella yhteiskuntaamme ja myöskin demokratiaa. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Tämä päättää tämän toisen kysymyskierroksen. Ja nyt on vuorossa loppukommentti teiltä pelin sääntöjen mukaan, jotta Jot, jos tulee, olisi tuomioistuin, teillä olisi tuomistokäsittelyssäkin loppukäsittely ja teillä on nytkin viimeinen sana. Äh, komission ehdokas Rova Juhansson, haluan kiittää kaikkia käytöstä puheenvuoroista. Näin olette myös osoittaneet hyvää kurinalaisuutta, pitäen kiinni aikataulusta, niin että tämä tärkeä poliittisen ja parlamentisen valvonnan toimi, joka liittyy äh, komission jäsenehdokkaiden taitoihin ja asioiden käsittelyyn ja tässä tapauksessa Rova Ylva Juhanssonin taitoihin, että tämä todellakin saatettiin toteuttaa näin tyydyttävällä tavalla. Uh, carried out for the past kun tämä on se, mitä olemme tehneet viimeisen kahden tunnin ajan ja 15, kahden tunnin ja 15 minuutin ajan, ja nyt on teidän vuoronne käyttää loppupuheenvuoro. Teillä on oikeus päättää tämä vuoropuhelu lyhyellä loppulausumalla, joka saa kestää enintään viisi minuuttia. Joten teillä on vielä kerran puheenvuoro, Rova Johansson. Kiitos ponnisteluistanne ja siitä, miten olette toimineet voidaksenne vastata huolenaiheisiin, joita on esitetty kaikissa kysymyksissä, joita kuunnit. nyt teillä on puheenvuoro vielä kerran. Thank you, thank you, chair. Paljon kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset äh, arvoisille valiokunnan jäsenille. Kuten aluksi sanoin, äh, minä odotin tätä tapaamista ja olin aivan oikeassa tässä valiokunnassa on hyvin paljon tietämystä, hyvin paljon tietoa siitä, kuinka asiat tapahtuvat eri jäsenmaissa ähm, ruohonjuuritasolla ja todellakin edustatte Euroopan äh, unionin kansalaisia. Tästä syystä toivon, että voin tehdä lyhyestä yhteistyötä teidän kanssanne tulevina viitenä vuotena. Uskon, että tämä tulee olemaan äh, hyvin mielenkiintoista, jos minut vahvistaan tehtävääni luonnollisesti. Me olemme yhteisen taipaleen alkumetreillä uskoakseni, ja me pyrimme sorvaamaan politiikkaa, joka palvelee kansalaisiamme. Ähm, Sisäasiat ja turvallisuus ovat äh, kansalaisten äh, mielenkiinnon aiheita, ja he ovat todellakin sitä mieltä, että meidän tulisi ratkoa näitä kysymyksiä Euroopan unionin tasolla, joten meillä on velvollisuus niin tehdä. Kuten aikaisemmin sanoin, minulle on aivan selvää, että meidän täytyy puolustaa arvojamme Euroopan unionin sisällä, mutta meidän täytyy myöskin säilyttää mielessämme se, mikä meidän sääntöjemme vaikutus on Euroopan unionin ulkopuolella. Euroopan unionin pitäisi mielestäni aina johtaa näyttämällä esimerkkiä. Perusoikeudet eivät saa koskaan olla mikään ähm, sivuseikka meille. Tämä on eurooppalaista elämäntapaa. Kuten sanoin maahanmuutossa, minun ja kunnianhimoni on tätä meidän yhteinen menestymiksemme ei jo riippu vain siitä, etenemmekö yhdessä, vaan kuinka teemme sen. Tämä tarkoittaa eurooppalaista lähestymistapaa, yhteisiä ratkaisuja, hallinnoitavia sellaisia, ennakoitavia sellaisia, jotka pohjaavat meidän perusarvoillemme ja perusoikeuksille. Me tarvitsemme aivan selkeästi yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja, jotta voisimme hallinnoida maahanmuuttoa. Me myöskin tarvitsemme pelastustoimia, äh, kes, niiden alla kestävämmän ratkaisun, joka on osa kaiken kattavaa pakettia, jossa mukana on myöskin laillisia ja turvallisia maahantuloreittejä. Tarkoituksena on varmistaa oikeus hakea turvapaikkaa ja taata se, että nämä hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti nopeasti ja tehokkaasti. Ja ne henkilöt, joilla ei ole laillista oikeutta jäädä Eurooppaan, heidät pitäisi palauttaa yhteisen lainsäädännön ja yhteisten sääntöjen mukaisesti arvokkaalla tavalla. Tämän teemme, että voisimme vastustaa ihmissalakuljetusta. Lasten oikeudet ja sukupuoliulottuvuus ovat ennakkoehtoja sillä, mitä me teemme. Ne täytyy ottaa huomioon kaikessa politiikan laadinnassa. Tästä teitä haluaisin vakuuttaa. Turvallisuuteen liittyen. Minä olen tehnyt terrorismin alla töitä. Me olemme tehneet paljon, mutta lisää tulee tehdä. Ja mielestäni meidän ei pitäisi epäröidä ryhtyä askeliin, jotta voisimme parantaa eurooppalaista yhteistyötä ja parantaa luottamusta eri lakia valvojen viranomaisten välillä. Kuten sanoin, tällä alalla luottamus on avainseikka. Yleisesti ottaen minun salkkuni aloilla parempi yhteistyö on aivan ratkaisevan tärkeää, jotta kansalaiset luottaisivat eurooppalaiseen hankkeeseemme. Kuten aikaisemmin korostin, kompromissit ja yhteistyö ovat kulmakiviä eurooppalaisessa yhteistyömallissa sen salkun alalle, joka minulle uskottiin kolme viikkoa sitten. Mielestäni meidän täytyy löytää vakaampia eurooppalaisia ratkaisuja, parempaa yhteistyötä ja kasvattaa luottamusta. Luottamuksen pitäisi aina olla meidän tekemämme työn keskiössä, oli kyseessä sitten Euroopan unionin toimielin jäsenmaat tai työtä teemme kansalaisten kanssa. Luottamuksen pitäisi olla työmme pohjaa ja näin minä aion tehdä. Kuten sanoin, minä aion palata keskustelemaan kanssanne ja palata tähän valiokuntaan, jossa asiantuntemus ja sitoumus on näin vahvaa. Paljon kiitoksia. We thank you, Commissioner. Kiittää teitä, komission jäsen ehdokas Ilva Johansson. Haluaisin vielä kerran ilmaista, ei pelkästään tämän puheenjohtajiston puolesta, vaan myöskin valiokunnan jäsenten puolesta, että olemme pitäneet arvossa teidän ponnistelujanne, että olisitte tehtävien tasalla, jonka tulette täyttämään sitoumuksellanne ja omalla taidollanne. Totesitte juuri, että Libe-valiokunta on elävä, aika ajoin todellakin jännittävä huom. Läsnäolo täällä on ollut erittäin korkeaa viimeisen hetken saakka kaksi ja puoli tuntia sitä, kuin aloitimme. Se osoittaa jotakin. Se osoittaa sitä, että valiokunta on sitoutunut niin selvästi näitähän asioiden kirjoin, jotka ovat teidän tulevassa salkussanne, muuttoliike, Schengen, äh, suurpaikkakysymykset ja virastot, jotka liittyvät tähän valiokuntaan ja myöskin turvallisuus, jota eh, edellisessä valio, valiokunnassa komissio edusti myöskin komission joka oli erillään näistä kysymyksistä. Joten jos jotakin sellaista kuin palava komission jäsen. Se on hyvä viesti siksi, että tämä keskustelu ei voi viedä päätökseen kaikkia asioita. Keskustelu on sellaista, että sen loppupiste on avoin ja kiitän kovasti siitä, että saatoimme käydä keskustelua näkemyksistänne. Ja lopuksi, jos sallitte, valittu puheenjohtaja Ursula von der Leyen – teki selväksi esityksen, jonka se, hän piti Euroopan parlamentin täysistunnossa silloin, kun äh, äänestimme hänen kyvystään toimia seuraavan komission puheenjohtajana ja annoimme tästä myönteisen kannan. Hän sanoi, että hän tekisi parhaansa vahvistaakseen Euroopan parlamentin mahdollisuutta uusia toimia mukaan luettuna lainsäädäntöaloitteet Euroopan parlamentilta, mikä merkitsee sitä, että sellaisessa valiokunnassa kuin meidän valiokuntamme, joka on todella lakia säätävä elin ja lakia säätävä valiokunta, kunnioituksen merkki, joka ei koske pelkästään niitä asioita, joiden käsittely on kesken, vaan myöskin aloitteet, joita valiokunta on esittänyt ja mennyt täysistunnon käsiteltäväksi, kuten esimerkiksi Which I was honored. aloitemietintö, jossa minä olin esittelen, joka koski humanitaarisia viisumeita. Joten on selvää, että valiokunta, sillä on laajaa toimivaltaa ja kun tulette näkemään, että valiokuntamme on mukana ainakin kahdeksan komission ehdokkaan kuulemisessa – ja että se on äh, mukana johtavana valiokuntana tai mukaan kutsuttuna. Siis näkin kahdeksan komission ehdokasta heitä tutkitaan niin, että paikalla on meidän valiokuntamme on vain yksi ainoa salkku, joka ainoastaan kuuluu meidän valiokuntamme toimivaltaan. Ja siksi tätä ei ole ollut tätä kuulemista johtamassa mikään muu valiokunta, koska tämä on juuri teidän salkkunne joka saa kaiken huomioon, kaiken energian, minkä olette voineet nähdä näissä kysymyksissä, joita teille tänään istettiin tämän kokouksen aikana, tämän vuoropuhelun aikana. Ja haluan ilmoittaa, että mitä tulee arviointiin, koordinaattorit kokoontuvat myöhemmin tänään kello 19.00 paikka jotka ilmoitetaan koordinaattoreille ja siellä sitten arvioimme tämän kuulemisen tuloksia. Kiitos vielä kerran komission ehdokas Ylva Johansson. Ja nyt istunto on päättynyt.